So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte die Abstimmkarten raus. No niin, hyvät kollegat, pyytäisin ottamaan äänestyskortit esiin ja laittamaan sinne äänestyskoneeseen ja voimme lähteä liikkeelle. Mehän muutimme esityslistaa hiukan. Ensin vastustaminen työjärjestyksen 88 artiklan mukaan vedenlämmittimien ja kuumavesisäiliöiden ekologista suunnittelua koskevat vaatimukset – ja yhdeksän edelleen tuollaisena ja sitten kymmenen Euroopan teollistamistrategia, meinasin sanoa, kilpailukyvyn ja kestävyyden edistämiseksi. Ja sitten tuon takapainottamismietintö siirretään askelta taaemmaksi ja sitten fluoratut kasvihuonekaasut siis kohdalla 11. Lähdetään liikkeelle heti koneäänestys. Ensin tuo vastustaminen 88 artiklan kaksi kohta. Koneäänestys, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 50 dagegen. 51 vastaan, yksi puolesta. Only Karl Schlüter is in favor. Vain Karl Schlüter siis eri linjalla. I thought we were voting fluorinated gases. Sorry. Luulin, että äänestämme näistä fluoraatuista kaasuista. Stimmaschinen. Niin, tämähän on tässä ongelmana, että osaa käyttää näitä äänestyslaitteita. Niin, tuo on nyt meillä tiedossa, että Kausliitter ihan vahingossa äänesti äsken noin. Seuraava esityslistan kohta. Minun mietintöni äänestetään tästä yhtenä äänestyksenä. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist. Vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 54 dafür, 2 dagegen und somit 54 puolesta kaksi vastaan hyväksytty. Sitten. Gut. Dann geht's weiter mit dem sitten eteenpäin esittelijä Simanskin mietintö uudelleen teollistamisesta. Tarkistus 19 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta. Vastaan tyhjää. Ei ole selvää. 20 koneäänestysäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPssä on yksi ääni liikaa. Kaksi liikaa. Liikaa. No nyt tässä äänestys päättyy. 31 puolesta, 27 vastaan, yksi tyhjä, hyväksytty. 21 puolesta vastaan, tyhjää. Tarkistetaan. 21. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPstä yksi ääni liikaa. Voisiko yksi EPP-läinen olla nyt niin ystävällinen, että vetää kortinsa sieltä laitteesta? No niin, hyväksytty. 31, 29, 1 tyhjä. 22 puolesta vastaan tyhjä. Hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjä. Epäselvää. Tarkistetaan. 23. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 37 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 37. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan. Äänestikö tässä nyt kukaan? Tarkistetaan. 25 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Aivan selvästi hyväksytty 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten konsolidoitu ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 28, kaksi osa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty myös. Seuraavana konsolidoitu kakkonen puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 41. Kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 42 raukea, konsolidoitu 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Vielä kerran. 57 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 58 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan. 58 koneäänestys. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 71 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 72 puolesta tarkistetaan 71 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 72 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 74 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 75 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 77, 78, 79 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 83 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? EPP on nyt kaksi ääntä liikaa. Näin. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää vain 10 prosenttia kollegoista äänesti, joten koneäänestys. 84 koneäänestys tarkastusta varten. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 85 ja 86 yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. Sitten 91 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 92, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan, tyhjä, hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan, tyhjä. Tarkistetaan 92 toinen osa koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 93 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 94 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 96 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 99 tarkistetaan äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? EPPssä kaksi liikaa. Näin. Selkeästi hyväksytty. 101 puolesta vastaan. Hyväksytty. 103. Kohta kohdalta ei, anteeksi, 103 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 raukeaa. 105 samoin. 107 puolesta 107. Vastaan tyhjää hyväksytty. 109 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111, kaksi osaa, ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 112 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty 113 puolesta. Vastaan. Tyhjää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 En tiedä, keskeytämmekö ihan hetkeksi vai kuinka. Työ nyt hiukan häiritsee. Seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. So, acht. Kahdeksan. Yhdeksän. Kymmenen yhdessä puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 11 raukeaa. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 14 puolesta. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan Tarkistetaan. Koneäänestys. 14. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvin selkeästi hylätty 12 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 54 puolesta 7 vastaa 5 tyhjää. Sydämelliset onnittelut esittelijälle. Nyt seuraavana vuodatut kasvihuonekaasut. Jetzt starten wir die Abstimmung zu den F-Gasen. Nyt f Ensimmäinen konsolidoitu tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistetaan konsolidoitu ykkönen koneäänestys. F-gases. Varatut kasvihuonekaasut. Hyvä kollega tänään aamulla. Ich versuch's nochmal. Yritän vielä kerran. Tänään aamulla muutimme esityslistaa. Äänestyksen aluksi vielä esitin tämän. Nyt äänestämme fluoratuista kasvihuonekaasuista. Toivon, että teillä on nyt oikeat äänestyslistat edessä, että tiedätte, mitä täällä tehdään. Nyt konsolidoitu ykkönen. Fluoratut kasvihuonekaasut äänestystä on toivottu. Äänestys alkaa. Haben alle abgestimmt? Ovatko kaikki äänestäneet? EPP sanot yksi. Äänestäjä liikaa. Zwei. Es sind zwei zu viel. Kaksi liikaa. Keskeytämmekö hetkeksi kokouksen, niin me voi tällä tavalla äänestää yksi liikaa vielä. Es ist ein EVP-Abgeordneter noch zu viel. Vielä yksi EPPn ääni liikaa äänestyksessä. Richard. Puheenjohtaja, voisimmeko keskeyttää ihan hetkeksi, niin selvitämme tämän. Kyllä keskeytetään ihan hetkeksi. Kuinka pitkään? Kolme minuuttia. So, die Sitzung wird wieder aufgenommen. No niin, jatkamme kokousta. Ehkä vielä voidaan selvittää täällä lukea, että on jäsenet ja ketkä ovat varajäseniä. Mukavaa, että näin oppii tuntemaan uusia kollegoita. No niin. Ich glaube, jetzt können wir wieder starten. Nyt voimme varmasti jatkaa. Yritän uudestaan. Nyt äänestämme fluoratuista kasvihuonekaasuista. Konsolidoitu tarkistus 1. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPssä on kaksi ääntä nyt liikaa. Komissio. Soll ich noch mal die Namen vorlesen der Mik Luenko vielä niiden nimet, jotka ovat jäseniä, ketkä ovat varajäseniä. Teenkö niin? Luenko täältä valiokunnan jäsenet ja varajäsenet, jos teillä on niin hankalaa siellä, vai saatteko tämän asian nyt hoidettua? Olisi se hienoa. Yritän nyt kolmatta kertaa. Kolmas kerta. Floratut kasvihuonekaasut, konsolidoitu tarkistus 1, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 42 puolesta 21 vastaan. Nolla tyhjää. Sitten 86 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei selvää. Koneäänestys, 86 koneäänestys. kuusi Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 89 puolesta. Vastaan. tyhjää. Tarkistetaan tuokin koneäänestys. 89. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 29 vastaan hyväksytty. Sitten sitten yhtenä ryhmänä 87, TRAN 8, 90, TRAN 9, 91 ja TRAN 10 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 93 ja TRAN 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 92 Dann geht's weiter mit 92 seuraavana puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 101 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 104 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 107 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 107. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108 puolesta vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. 108. Tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 109 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 110 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 111 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 114 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 113 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tran 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 116. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 117. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 119 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 118 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 121 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 120 ja 122 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 125 puolesta vastaan tyhjää. Epäselvää 125 koneäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 126 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 127, 129 yhdessä puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistetaan 127-129 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. Onnittelut. 128 ja 130 raukeat 131 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 132 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 9 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 135 ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta. Vastaan tyhjää myös hylätty. 133 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 134. Tarkistetaan 133, koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 vastaan 32 puolesta hylätty. 134 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 14 ja 15, niistä ei tarvitse äänestää 10 ja 136 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 11, 137, 138 yhdessä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 139 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 12 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 141 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 140 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 140. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 143 puolesta 143 vastaan. Tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan. Tyhjää. Epäselvää. 142 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 147 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty konsolidoitu kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 162 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. 165 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Muutamat tarkistukset raukeavat 21 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 164 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten hyppäämme. Tämähän on mukavaa. Eteenpäin sivulle 14 minulla. Tarkistus 217. Löysivätkö kaikki? 217 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 216 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 218 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 220 ja tran 25 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 221 ja tran 26 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty 222 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. Tarkistetaan. 222 koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 224 puolesta anteeksi, 223. Meni liian nopeasti. 223 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kompromissi 2. Puolesta vastaan ja hyväksytty. Sitten hyppäämme eteenpäin. Minulla sivu 19 konsolidoitu 4. Löysivätkö kaikki? Jatketaan siitä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty eteenpäin. Konsolidoitu kolme seuraavaksi. Sivulla 21 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. 285 puolesta. Sivulla 22. 285 puolesta. Vastaan tyhjä epäselvää koneäänestys. Vaikka kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. 284 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 284 tarkistetaan. Vaikka kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. kannatti. Kiitos paljon, myös Aikaut. 34 raukeaa 296. Ei vaan 292, korjaa puheenjohtaja, 292 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 293 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 294 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 295 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana kaksi identtistä Tran 39, 307, 308 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 309 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 310 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 311 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 313 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. 313 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavana 314 ja Tran 40 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 315 Tran 41 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 316 Tran 42 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 319 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavana sivulle yllätys, yllätys. minulla sivulle 35. 413 tarkistus puolesta. Minulla tämä on sivu 35, tarkistus 413. Oletko kaikki löytäneet tämän hyvä puolesta? Vastaan tyhjää hylätty. 414 tran 45 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 415 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten yhtenä ryhmänä TRAN 46 viiva TRAN 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. 59 koneäänestys. Haben alle abgestimmt? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 90, 39 puolesta 29 vastaan. Hyväksytty. Seuraavana 60 ja trän 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 61 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi raukeaa. 62 samoin. 64 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 65 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 66 puolesta ja tran 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavana sivulla 38, tarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vai? No tarkistetaan. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EPPllä yksi. Vielä kerran 77 koneäänestys, äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? EPPllä on yksi jäsen liikaa äänestämässä. Näin. Äänestys päättyy. 44 puolesta 24 vastaan. Hyväksytty. Seuraavana tarkistus kuusi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Mutta tarkistetaan varmuuden vuoksi. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 35 puolesta, 33 vastaan hyväksytty. 81 ja Tran 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten jo loppuäänestys. Koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 48 puolesta 19 vastaan yksi tyhjä. Ja sitten toinen koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta 18 vastaan yksi tyhjä. <clears throat> Sydämestä onnittelut Vasaikaut. Und dann frage ich wieder. Ja sitten kysyisin jälleen, tuleeko lähteä neuvotteluihin artiklan 70 mukaan työjärjestyksemme mukaan. Huomaan nyökyttelyä. Tarvitsemme 35 ääntä. Tänään meitä on paljon paikalla, joten tämän tulisi näkyä koneäänestyksessä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 49 puolesta 16 vastaan. Näin selkeä mandaatti. Sydämelliset onnittelut Bas Bitte noch nicht den Saal verlassen. Alle sind herzlich Pyydän, ette lähde vielä. Kaikki ovat sydämellisesti tervetulleita vielä äänestämään. тоже. Nie, nie, nie, to jest coś innego, to jest zupełnie coś innego. So, bevor wir in die Abstimmung zum Ennen kuin siirrymme äänestämään niin kutsutusta takapainottamisesta, minun on vielä sanottava jotain menettelystä. 157 säännön mukaan tarkistukset 23, 36, 54 ja 62 ovat sellaisia, että niitä ei voida hyväksyä käsittelyyn. AD, TVP ja Europe by Satellite ovat täällä. Nämä äsken mainitut tarkistukset ovat tarkistuksia, joita ei voi käsittelyyn ottaa. Edustaja Korhola pyysi puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you very much. Uh, I kindly ask for... Kiitos. Pyysin nimenhuutoäänestystä tarkistuksesta 21 ja haluaisin todeta, että viime kerralla keväällä taistelin ensimmäisen käsittelyn sopimusmenettelyä vastaan valiokunnassa, koska halusin, että koko parlamentti saisi ottaa kantaa tähän takapainotteisuuteen. Myös oma poliittinen ryhmäni näin toivoi. Pelkäsin, että ympäristövaliokunnan tulos ei heijastelisi koko parlamentin tahtoa. Huhtikuun täysistunto äänestystulos osoitti, että olen oikeassa. Nyt olen samasta asiasta huolissani ja varjoesittelijänä ryhmäni osalta haluan todeta, että tämän päiväinen äänestys ei voi täysistunnossa sitoa EPPn käsiä. Tämä on syytä sanoa aivan suoraan jo ennen äänestystä niin, että kukaan ei sitten voi ryhmämme tai sen jäseniä jälkeenpäin syytellä. Varjoesittelijänä totean, että ryhmämme kokonaisuutena ei ole kantansa muuttanut hylätä takapainotteisuus prioriteettinamme. Ja tämä tekee minun asemani varjoesittelijänä hyvin monimutkaiseksi. Kiitos. Frau Kollegin Korola, nach artikel... Rouva kollega Korhola. Vai Richard Sember vielä? Minä haluaisin selkeästi sanoa, että kollega Korhola ei puhu koko ryhmän nimissä. Me olemme valmistelemassa kokouksessa hoitaneet omaa käsitystämme. Se heijastelee tätä äänestyslistaamme ensi viikolla. On sitten koko ryhmän kannan muodostaminen. Tämä oli siis yksittäisen jäsenen puheenvuoro. Kiitos paljon Richard Seber. 195 säännön mukaan voidaan toivoa nimenhuuto äänestystä 18 jäsenen pitäisi nousta seisomaan, joka haluavat äänestystä. muuten sitä ei järjestetä. Ketkä puoltavat? Nouskaa seisomaan. Ehim. Haben Sie viele? Wir haben 18 Meillä on 18 ääntä tässä koossa. Voimme siis heti äänestää nimenhuutoäänestyksenä. Teknisesti hoidetaan vielä tämä asia. Nyt voimme äänestää nimenhuutoäänestystarkistuksesta 21. Ja 20, ei vaan 21 ainoastaan. 21. Koko ryhmä. EPPllä on nyt kolme jäsentä liikaa. Es sind immer noch zwei Vielä kaksi jäsentä liikaa. Yksi liikaa. Nyt onnistuu. No niin. Kone äänestys, nimenhuuta äänestys alkaa. EPP- on jälleen yksi ääni liikaa, hyvät ihmiset. Aldessa yksi liikaa. EPPssä edelleen yksi liikaa. EPPssä yksi jäsen liikaa. Edelleen. Wir können die Abstimmung nicht durchführen. Me emme voi toteuttaa äänestystä, jos täällä on liikaa jäseniä äänestämässä. Nyt EPPstä on kaksi ääntä liikaa. Einer zu viel. Yksi liikaa. Es ist immer noch ein... Vielä yksi EPPn jäsen liikaa. Teillä on 24 paikkaa. Ehkä voisitte nyt sopia kuka varajäsenistä tai uusista, joita en ole vielä tavannut. Ich weiß, wir haben eine polnische Kollegin vorne. Täällä on puolalainen kollega täällä edessä.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 Kaikki on nyt mustavalkoisella, kuka äänesti ja miten. Näin voimme siis jatkaa. Konsolidoitu tarkistus 1. Koneäänestys heti suoraan. Koneäänestys alkaa. Haben alle Ovatko kaikki äänestäneet? Konsolidoitu ykkönen siis. Äänestys päättyy. 38 puolesta 27 vastaan yksi tyhjä. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 70, 24, viiva 50 yhtenä ryhmänä. Ehdottaisi koneäänestystä suoraan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta, 33 vastaan. Hylätty. Seuraavana 71 puolesta, 71 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 73 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 28 tarkistetaan 26. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 36 vastaan, 31 puolesta. Hylätty 28 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 32 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty 36. Siitä ei äänestetä 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjää epäselvää. 38 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 39 puolesta 28 vastaan hyväksytty. Seuraavana 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Konsolidoitu kaksi. Koneäänestys suoraan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 47 puolesta 19 vastaan yksi tyhjä hyväksytty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty käsittääkseni, mutta tarkistetaan 52 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 33 puolesta 35 vastaan hylätty. Seuraavana 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 tarkistetaan. 47. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 49 puolesta vastaan. Tyhjää. Äänestetään koneäänestyksenä. Saadaan selvyys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta 25 vastaan, kaksi tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 56 puolesta vastaan, tyhjää, epäselvää. Äänestetään koneäänestyksenä 56. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 25 puolesta 42 vastaan. Ylätty 57 puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. 58 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Näin pääsimme äänestyksen loppuun. 59. Koneäänestystä pyydetään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Näin pääsimme äänestyksen loppuun. Paljon kiitoksia. Haluaisin kiittää kaikkia kollegoita. Tämä ei ollut helppoa tämän mietinnön kanssa. Tämä menee nyt näin ilman, että voidaan esittää tarkistuksia suoraan täysistuntoon ensi istuntoviikolla. Tästä äänestetään. Kiitos kompromissi-valmiudesta kaikille ammattimaisesta asenteesta. Näin saatiin äänestys loppuun. Kiitos paljon.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 Meine Damen und Herren, wenn wir... Hyvät naiset ja herrat, jos saisimme palautettua vähän rauhaa tänne, kun esityslistalla on muitakin aiheita. Mielelläni etes, etenisin nyt esityslistalle. Ne, jotka haluavat täältä lähteä, voisivat ehkä lähteä nyt ja muut kuuntelevat edelleen tarkkaan, näin toivon. Ja, Dank. Wir machen Paljon kiitoksia. Jatketaan. Seuraavana esityslistan kohta 13. Bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin muuttaminen, epäsuora maankäytön muutos. Karin Lepas on esittelijä. Te saatte ensin puheenvuoron, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, me käsittelemme aihetta, joka ei ole aivan niin kuuma aihe kuin tuo takapainotteisuus, mutta kiistatta tämäkin aiheuttaa lukuisia ongelmia. Tarkistuksia on tehty yli 500 tekemäni mietintöön. Tänään yritän hieman esitellä teille, mistä kompromissit voisivat löytyä. Mistä on kyse? Meillä on kaksi tekstiä. Ensinnäkin polttoaineiden laatua käsittelevä teksti ja toinen vuonna 2009. Ja siinä aiheena on uusiutuvista energialähteistä peräisin olevien kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen. Parlamentti on äänestänyt tekstistä joka määrittelee, että vuonna 2020 10 prosenttia liikenteestä pitäisi toteuttaa niin, että käytetään uusiutuvia energiamuotoja. Tämä teksti tulkittiin hyvin laajasti niin, sellaisena, että erityisesti niiden taholta, joilla on tässä etukyseessä, niin että 10 prosenttia vuoteen 2020 mennessä käytettäisiin näitä agropolttoaineita, eli sellaisia polttoaineita, joita tuotetaan eh, elintarvikekäyttöön käytettävistä viljelykasveista. Kyseessä on siis biodiesel-polttoaine, joka liittyy öljyyn, ja toisaalta etanoli, bioetanoli, jota taas tuotetaan pikemminkin alkoholista. 2009 vuodesta lähtien Euroopan parlamentin tekstissä lähdettiin siitä, että käytetään tätä EILUK-kerrointa, eli epäsuoria maankäytön muutoksia koskevaa tekijää, ja Euroopan parlamentin kanta oli sellainen, että emme saaneet neuvoston sopimusta tälle. Komission piti kuitenkin 2010 laatia kertomus ja tutkimus siitä, miten näitä epäsuoria maankäytön muutoksia koskevia tekijöitä voitaisiin käsitellä ja ottaa huomioon. ilmastonmuutoksen vaikutukset ja maankäytön muutosten vaikutukset voitaisiin ottaa näin huomioon. Kyseessä on siis komission ehdotus, jonka pyrkimyksenä on asettaa katto, yläraja, ensimmäisen sukupolven äh, agropolttoaineille ja ottaa huomioon tämä ILOC-tekijä, epäsuoramaan käytön muutoksia koskeva tekijä ja raportoida näistä aiheista niin, että toisen sukupolven polttoaineita voitaisiin tällä tavalla niiden käyttöä äh, korostaa. Ja kertoimessa pitäisi päästä aina 10 prosenttiin saakka, eli 5 prosenttia ensimmäiselle sukupolvelle, 5 prosenttia toiselle sukupolvelle kaiken kaikkiaan. Meillä oli varjojen kokous ja useampiakin keskusteluja. Niin kuin tiedätte, muut valiokunnat myös käsittelevät tätä tekstiä. Käsiteltävänämme on useampiakin aiheita. Ensimmäisenä kattoarvo ja muut alatavoitteet, jotka on otettava huomioon. Komissio oli ehdottanut sitä, että olisi tämä 5 prosentin katto agropolttoaineista, jotka ovat ensimmäisen sukupolven polttoaineita. Vaikka en tätä ratkaisua ehtonut, ehdottanut alkuperäisessä mietinnössä, mutta ehdotan, että pidämme kiinni tästä 5 prosentin katosta. Jotkut kollegat haluaisivat olla kunnianhimoisempiakin, mutta kun tähän 5 prosenttiin sisällytetään ensimmäisen sukupolven polttoaineet ja kasvit, joita ei käytetä elintarvikkeiksi, mutta jotka kuitenkin käyttävät maata samalla tavalla kuin elintarvikkeiksi käytettävät viljelykasvit. Ehdotan, että pidämme myös ala tavoitteena tämän toisen sukupolven agropolttoaineet, mutta kuitenkin niin, että tilanne kehittyisi jossain määrin verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Komissiohan ehdotti sitä, että meillä olisi kaksinkertainen tai jopa nelinkertainen laskenta kerroin riippuen polttoaineen tyypistä. Suurin osa, suurimmassa osassa tapauksia käytettäisiin tätä nelinkertaista kerrointa. Kaksinkertainen laskenta olisi kaikkien liitteen yhdeksän osalta poislukien levät ja sitten hiilidioksidin talteenotto liikenteessä huomioitaisiin niin, että näiden kahden, kahdessa polttoainetyypissä käytettäisiin nelinkertaista laskentaa. Miksi näin? Ne ovat kaikista pisimmälle kehittyneitä ja ovat vaatineet investointeja ja todennäköisesti niillä on pitkäikäisin tulevaisuus edessään, eivätkä häiritse myöskään muiden alojen käyttöä. Ehdotan siis, että tästä poistetaan käytetyt ruokaöljyt ja eläinrasvat, koska Nämä ovat sellaisia tuotteita, joiden käyttöä ei pidä enää tämän enempää rohkaista, koska ne ovat jo markkinoilla hyvin laajasti edustettuina. Käytetty ruokaöljy tuo mukanaan tiettyjä petosmahdollisuuksia, joihin ei ole helppoa puuttua. Eurooppaanhan tuodaan sellaisiakin öljyjä, jotka eivät ole ollenkaan käytettyjä ruokaöljyjä, vaikka niin väitetään. No sitten tässä nämä ensimmäiset asiat, äh, alatavoitteet ja katto. Olen lisännyt tähän vielä toisen alatavoitteen, joka liittyy sähköön. Niin kuin juuri muistin, niin 10 prosenttia koskee uusiutuvia energianlähteitä, ei pelkästään näitä agropolttoaineita. Sen takia ehdotan, että meillä olisi kohdassa viisi alatavoite sähköön liittyen. Totta kai kyse on uusiutuvasta sähköstä, jota käytettäisiin autoissa, ja myös raideliikenteessä. Tämä on kutakuinkin johdonmukaista sen suhteen, mitä käytännössä voidaan toteuttaa. Jos lisäämme 5 prosenttia agropolttoaineita ensimmäisestä sukupolvesta kohtaan 5, sähkö ja kolmanneksi edistyneet polttoaineet, ja sitten nämä eläinrasvat ja käytetyt ruokaöljyt päästään suunnilleen tähän 5 prosenttiin. Ja tämä on realistista, kun otetaan huomioon tämä 10 prosentin yleistavoite. Sitten kolmas päätavoite on tämä AILAC, epäsuoria maankäytön muutoksia koskeva tekijä. Se pitää ottaa huomioon raportoinnissa ja myös niin, että se otetaan huomioon myös kestävyyskriteereissä. Raportoinnin osalta ehdotan, aivan niin kuin komissiokin ehdottaa, että se sisällytetään tähän välittömästi. Vaikkakin keskustellaan siitä, onko tämä tekijä realistinen huomioitavaksi, niin konsensus kuitenkin vallitsee siitä, että tällainen tekijä on olemassa oleva tekijä. Kyse on siitä, miten asiaa mitataan. Kun ajattelemme epäsuoria maankäyttön muutoksia, ja sen vaikutusta ilmastonmuutokseen, niin kyllä tästä melko monen konsensus vallitsee. Näin ollen, kun muistamme myös ne kollegat, jotka valvovat tarkkaan sitä, että tiede on myöskin säännöstelymme perustana. Eli kyllä tiede tunnustaa tämän tekijän. Se täytyy näin ollen ottaa huomioon. Kyse ei ole myöskään poliittisesta muutoksesta. Niin kuin jo totesin, vuodesta 2009 asti olemme äänestäneet tähän suuntaan. Kyllä teollisuus on tästä tietoinen. Ja kolmanneksi me emme ole ainoita tällä planeetalla. Myös muutkin ottavat huomioon tämän tekijän, erityisesti Yhdysvallat liitovaltion tasolla Kaliforniassa ja myös äh, Brasiliassa. No mitä sitten tulee epävarmuustekijöihin raportoinnin suhteen? Tässä ei voi toimia kuin yhdellä tavalla. Pitää mitata tätä tekijää ja ottaa huomioon, minkälaisia tuloksia olemme saaneet. Olemme käyneet mielenkiintoisen keskustelun edustaja Klassin kanssa tästä aiheesta tänä aamuna. Voimme arvioida, verifioida, onko tämä tekijä oikein. Näin ollen ehdotankin, että välittömästi toteutetaan raportointia, mutta lykätään vuoteen 2018 sitä, että kestävyyskriteereihin sisällytetään tämä tekijä. 2018, sen jälkeen kun neljä vuotta olemme voineet eh, todenteolla mitata tätä tekijää, niin sitten teollisuus astuu kuvan mukaan. Kolmanneksi, totta kai seuraan tarkasti, niin kuin me kaikki teollisuuden ja työllisyyden tilannetta eurooppalaisissa yrityksissä. Tästä syystä on välttämätöntä ottaa huomioon olemassa olevat investoinnit suuri osa investoinneista, joita tehdään nimenomaan näihin biopolttoaineisiin, ovat sellaisia investointeja, jotka ovat veromaksajien maksamia, eivät pelkästään teollisuuden maksamia. Näin ollen tekijän huomioinen, huomioiminen ei vaikuta suoraan yrityksiin, vaan se vaikuttaa aina vuoteen 2020 saakka vaiheittain, ja tämä nyt on aika lailla avokätinen ratkaisu. Olemme kuulleet YK asiantuntijaa oikeudesta elintarvikkeisiin, oikeudesta ravintoon. Ja se politiikka, jota me toteutamme ensimmäisen sukupolven maatalousperäistä polttoaineesta, ja kun otamme huomioon maankäytön vaikutukset eteläisissä maissa, niin on aivan selvää, että kestävällä tavalla emme voi toteuttaa politiikkaa ja rohkaista teollisuutta, jonka haluaisimme olevan kestävää, kun kyse on, että pitäisi tehdä valinta elintarvikkeiden ja toisaalta rehun välillä. Muistutan, että biodieselissä käytämme huomattavasti eh, perusraaka-aineita, esimerkiksi rap rapsia viljellään Ranskassa ja Saksassa. Näin ollen minusta vaikuttaa tasapainoiselta lykätä vuoteen 2018 tekijän huomioiminen. Biodiesel sitten olisi tässä mukana 2020 ja pyydämme komissiolta sitä, että syvennettäisiin tutkimuksia tekijästä äh, tuohon ajankohtaan mennessä. vuoteen 2020 tässä voitaisiin ajatella 30 prosenttia ja etanolia, aivan niin kuin muutkin kollegat. Äh, ajattelin tässä 2025 9 prosenttia ja sitten 2018 4 prosenttia. Jotta emme sitten rankaise niitä valtioita, jotka, joiden on vaikea päästä 10 prosentin tavoitteeseen, mutta jotka kuitenkin pyrkivät tähän 3 x 20 ratkaisuun, niin että olisi jonkin verran joustavuutta 10 prosentin suhteen, kunhan ne, he, ne vain pääsevät tähän kokonaistavoitteeseen 3 x 20. Tässä, hyvät kollegat, kompromissin laajat suuntaviivat, joita ehdotan teille. Tiedän hyvin, että ei tämä kaik- kokonaisuutena vastaan niitä ehdotuksia, joita itse kukin on tehnyt, mutta toivon kuitenkin, että tämä on tasapainoinen keskitien ratkaisu, joka mahdollistaisi sen, että saamme enemmistön tämän suunnan tueksi. Kiitos. Ja, vielen Dank, Frau. Paljon kiitoksia, edustaja Lepage. Tämä oli hyvin kattava alustus aiheeseen, mutta tämä on todella laaja asiakokonaisuus ja eri muodoissa meillä parlamentissa esillä. Nyt varjoesittelijöiden kannat. Ensin puhun itse EPPn nimissä varjoesittelijänä. Meillä on paljon tarkistuksia käsillä. Tämähän on todella moninainen kysymys. Tässä pitää saada nyt oikeimmat ajatukset yhdistettyä. Se, miten paljon tarkistuksia on, osoittaa selkeästi, että paljon keskustelua tulee vielä käydä. Kiitos edustajalle Paas, että olette avoimesti suhtautuneet näihin keskusteluihin. Tänä aamuna keskustelimme ja keskustelemme varmasti edelleen. Haluaisin suoraan siirtyä näihin keskeisimpiin avainkysymyksiin. Ensinnäkin, miten ilu kerroin if, IFRin mallin mukaan lasketaan. Mielestäni maankäytön muutoksen laskenta ei ole nyt ihan tarkkaa tiedettä – täällä keskusteluissa on käynyt esiin jo monet kysymykset. Se, että sitä ei voi ihan tarkkaan mitata. Tiedetään, että jotain siellä on, mutta sitä ei pystytä oikein mittaamaan. Ja malli laskennat IFRI-tutkimuksessa, jos ajatellaan loppuun asti yksittäisiä tuotteita, niin siellä on kyllä aukkoja paljon, puutteita ja virheitäkin, joten epävarmuutta tässä on, ja siksi olen sitä mieltä, että aiheesta tulisi vielä keskustella. Ja lähestyä ehkä vähän toiselta kannalta tätä koko aihetta. Tämä tutkimus ja laskentamalli ovat hyvin teoreettisia, eikä tämä ole oikein nyt vastuullista politiikkaa. Edustaja Lepas, jos sanotte, että lykätään ensi vuoteen 2018, niin meillä on IFRI-tutkimuksen perusta kuitenkin. Se ei ole mielestäni riittävä. Ei komissio myöskään. Ja se, että palataan tähän tai lasketaan myöhempänä hetkenä, niin mielestäni meidän pitäisi ajatella koko tätä laskentaa uudestaan. Tarkistuksissani olen pyrkinyt tuomaan esiin uudenlaista konseptia tämän laskentaan mallin osalta. Haluaisin, että nähdään pohjana selkeästi, miten paljon tosiasiallisesti maankäyttö muuttuu ja katsotaan, miten paljon siirtyy maatalousmaasta biopolttoaineisiin. Toisin kuin IFRin mallissa tässä ei ole kyse ennusteista, vaan tosiallisesta tiedosta. Tekniset mahdollisuudet ja tilastot osoittavat selkeästi maankäytön muutoksen. Muut tarvittavat tiedot, biopolttoaineen määrä, siihen käytetyt raaka-aineet ja maailman maataloustuotanto. Näistä kaikki tiedot on käytettävissä. Tänään ehdot, tämän ehdottamani konseptin pohjalta joka vuosi tosiasiallisten lukujen pohjalta lasketaan uudestaan. IFRin malli on tällainen staattinen malli, sitä ei voida niin muuttaa. Minusta tuntuu, että jos tässä on nyt sellaisia tekijöitä, joita ei pystytä muuttamaan, muuttamaan. Emme pysty myöskin, myöskään itse tekemään muutoksia. Mehän haluamme saada aikaan muutoksia, saada lisää kestävyyttä ja myös kannustimia muutoksia varten. Siksi mielestäni kertomuksia tarvitaan vuosittain. Yhteinen tavoitteemmehan on se, että estetään maakäytön muutokset ettei hakata sade, metsää tai muita erityisen tärkeitä alueita. Kosteikot mainitaan aina erityisen tärkeinä. Tämä on estettävä tai mahdollisuuksien mukaan pitäisi lähteä liikkeelle aiheuttajista, joiden on ymmärrettävä, että biopolttoaineet maista, jotka eivät pidä kestävyysympäristökriteereistä kiinni, eivät ole tervetulleita Euroopassa. Siinä mielessä, että niitä ei voida laskea meidän tavoitteisiimme osaksi. Monet kollegat, kuten minä, vaativat kahden prosentin vähimmäistavoitetta edistyksellisten biopolttoaineiden osalta. Mielestäni tämä on järkevä investointikannustin, järkevämpi kuin tuo nelinkertainen tai kaksinkertainen laskelma, joka johtaa kilpailun vääristyminen. Tähän on tavallaan vaan tällaista numeroilla pelaamista, joka liittyy tuohon 10 prosentin tavoitteeseen liikenteen alalla. Todella pohdin sitä, miten ilmastotavoitteisiin liikennealalla tällä tavalla päästään. Sitovien tavoitteiden kautta toisen sukupolven osalta saataisiin vielä kannustimia luotuja. Tässäkin tekniikkaa pitää vielä sopeuttaa kohtaa. Kaikki ei ole vielä nyt ihan valmiina meillä käsillä. Meidän pitää olla tässä tarkana, jos halutaan lähteä liikkeelle nelinkertaisen laskeman mukaan, eli toisen sukupolven polttoaineita voidaan saada nopeasti tuotettua. Minä olen tavannut monia, jotka sanovat, että näitä aineita käytetään jo uudestaan Kyse ei ole siis jätteistä, vaan sivutuotteista, joita käytetään teollisuudessa jo. Ja meidän tavoitteemmehan on jätteiden osalta aina se, että vähennetään jätteiden määrää. Eli ei meillä sellaista valtavaa määrää jätettä ole, josta tässä puhutaan. Puheenvuoroni lopuksi haluaisin sanoa, että me tarvitsemme näistä kolmesta sellaisen yhteenvedon, Toisaalta on tuo katto, toisaalta ilukin uudelleen laskelmat. Ja myöskään en halua kaksin tai nelinkertaista laskentaa ilmasto tavoitteisiin pääsyn estäminen on vältettävä. Mielestäni on myöskin tärkeää, että eurooppalainen uusiutuvien energioiden tuottamisala ei saa tuhoutua tässä, koska Tärkeää on myös huolehtia omista tuotteistamme, omasta energiastamme niin, että me ole täysin riippuvaisia kolmansista maista. Oma tuotanto tarkoittaa sitä, että emme ole niin riippuvaisia epävarmoista kolmansien maiden toimituksista. Tässä minun puheenvuoroni. Suosittaisin, että kollegat hyväksyvät tarkistuksia niin, että saadaan hyvä lopputulos prosessin lopuksi. Kiitos. Nyt varjoesittelijät. Ensin SED-ryhmästä Kriton Asenis. Thank you very much. I... Kiitoksia puheenjohtaja. Luulen, että tässä lainsäädännössä on tarvitaan kolme periaatetta, jolle tämä perustuu. Ensinnäkin, ensinnäkin ei pitäisi käyttää julkisia suoria tai epäsuoria tukia, joiden tarkoituksena on torjua ilmastonmuutosta, sellaista politiikkaa ja, ja sellaista toimintaa varten, joka ei johda säästöihin, vaan, vaan lisäpäästöihin, jatkossa kaasupäästöihin. Tämä olisi perusperiaate. Toinen periaate, jotta voidaan käsitellä hyvin dramaattisia sivuvaikutuksia, joita tällaisella toiminnalla on että on tullut maanviljelijästä, on tullut paljon köyhyyttä moniin maailman paikkoihin, jossa tilanne on muutenkin niin vaikea ihmisille. Kolmenneksen olisi suojeltava jo olemassa olevia jo tehtyjä investointeja. Tästä ensimmäisestä. Miten erotellaan hyvät ja Huonot biopolttoaineet 10 miljardia euroa vuotuista tukea suoraan ja epäsuoraan biopolttoaine teollisuudelle ei saa johtaa lisää lisää päästöihin. Tarvitaan iluktekijöitä niin, että jokaisen viljelykasvin todelliset vaikutukset voidaan erottaa, voidaan erottaa toisistaan hyvät ja pahat pojat. Silloin kun pyritään ilmastonmuutostorjuntaan, niin on tärkeää, että saadaan aikaan säästöjä eikä lisää päästöjä. Viljelykysymyksestä. Desute ja Lapasset FAO-järjestö edustaja oli täällä puhumassa ja hän sanoi, että YK on elimet ovat selvästi osoittaneet ja kerta toisen selkeän raportoineet siitä, että tämä EUn toimintapolitiikka on suoraan saanut aikaan maailmanlaajuisen elintarvikekriisin. Tästä on tehtävä loppu. Emme voi edelleen toimia näin. Tarvitaan katto 5 prosentin enimmäisraja, niin kuin komissio ja kaikki ehdottavat. Näin voimme myös suojella investointeja. Teille... Nythän tiedämme, että tämä 44,8 prosentin raja 5 prosenttia auttaisi maanviljelijöitä ja auttaisi ilmastonmuutoskysymyksissä ja voisi myös suojella investointeja. Olen ehdottanut 2,5 kerrointa sähköjunia varten – Labashin ehdotus sähköstä on hyvin kiinnostava. Tulemme keskustelemaan siitä perusteellisesti. Sitten toisen sukupolven biopolttoaineista. Niitä olisi tuotettava ainoastaan jätteistä. Tämän pitäisi olla aivan selvää kaiken tyyppisille toisen sukupolven biopolttoaineille – Ei mitään porsaan reikää saa jättää lainsäädäntöön. Ei voi käydä niin, että tästä tulisi huonoja vaikutuksia. On käytettävä vain jätteitä toisen sukupolven biopolttoaineisiin. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Mr. Chairman. And, um... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijä Corinne Lepagelle hänen tekemästään kovasta työstä, jotta saamme kannan aikaiseksi biopolttoaineaiheessa. Ei tämä ole helppoa, kun seitsemän valiokuntaa laatii lausuntoja. Katsotaan, päästäänkö yhteiseen kantaan. Kun katsotaan, miten vaikeita muut äänestykset olivat, niin ei tämä sen helpompi varmaankaan ole. Huomenna Itre äänestää ja jos katsotte, mihin Itre on menossa, niin minä olen entistä huolestuneempi siitä, että kaikki kollegat, jotka kuuntelevat äh, tieteentekijöitä, aivan niin kuin Kritonkin totesi, yksi on Olivier de Schlöter, kaikki toteamme, että kyllä ongelma on olemassa, jotakin täytyisi muuttaa, mutta ei nyt aivan vielä. Ja sitten vaan jatketaan vanhaan malliin. Tämä olisi uskottavuuden loppu parlamentin kannalta, jos emme tarttuisi tähän aiheeseen. Haluaisin muistuttaa kollegoille, että Euroopan parlamentti nimenomaan pyysi komissiota tekemään jotakin tälle epäsuoran maankäytön muutoksia käsittelevälle aiheelle. Ja tässä sitten päästiin kompromissi sanamuotoon, eli pyydämme komissiota tekemään analyysin ja mahdollisen ehdotuksen tehdä asialle jotakin. Tämähän kuulostaa melko moisilta politiikan teolta. Komissio on nyt tehnyt juuri tämän. Se on tehnyt oman kertomuksensa ja ehdottaa jotakin. Mutta tässäkin käydään oikeastaan sama keskustelua kuin parlamentissa ja neuvostossa. Samaa keskustelua on käyty myös komissiossa. Olemme saaneet varsin epämääräisen ehdotuksen komissiosta niin, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille asetetaan tämä katto ja ryhdytään raportoimaan epäsuorista maankäytön muutoksista, mutta ei varsinaisesti tehdä asialle mitään. Aika lailla epämääräistä. Jos me kaikki olemme sitä mieltä, että tämä epäsuora maankäytön muutos on todellinen ongelma, en ole kuullut kenenkään tieteilijän toteavan, että ei se olisi ongelma, niin kyllä tälle jotakin on tehtävä. Jos emme tee mitään tälle iluk-tekijälle, niin sittenhän me valitsemme oikeastaan nolla tekijä, nolla arvon yhteinen linja on nyt se, että iluk olisi nolla arvoltaan, niin ei se kyllä ole oikein ottaen huomioon tieteelliset tulokset. No niille, jotka toteavat, että tässä sään, muutetaan sääntöjä, haluaisin sanoa, että keskustelu epäsuorista maakäytön muutoksesta on ollut käynnissä kuuden seitsemän vuoden ajan. Eli kyllä, biopolttoaineen valmistajat, siihen investoivat tietävät, että ongelmia on ja muutoksia on tulossa. Ja on hyvin todennäköistä, että EU tekee jotakin asialle. No sitten keskustelut siitä, että tämä on tällaista yleistä johdantoa ja mitä sitten viime kädessä päätetään. Yksi tärkeistä kysymyksistä on, mitä tehdään nykyisille ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille. Komissio ehdottaa tätä 5 prosentin kattoa. Tiedän, että huomenna Itressä ehdotetaan kompromissina 6,5 prosenttia katoksi. Eli ikään kuin vanha mallin business as usual. Ja sitten Envin suuntaus näyttäisi olevan, että pidetään kiinni tästä 5 prosentista haluaisin korostaa sitä, että kun keskustelemme katosta, niin se ei yksin ole tärkeää. Kyse on myös siitä, miten me määrittelemme sen, mitä tähän katon alle lasketaan. Jos lähdetään poikkeamaan äh, biopolttoaineen määrittelyssä siitä, mitkä ovat epäsuoria maankäytön muutoksia ja mitkä ovat suoria käytöksiä, muuttuuko maankäyttö? Esimerkiksi vähemmän tuottavalla maa-alueella voidaan tuottaa jotakin kasvia. Eli onko tuottavampi vai vähemmän tuottava maa-alue? Totta kai, jos on valinnanvaihtoehto, niin valitsee tämän tuottoisamman ratkaisun. Kyse on vain ihan tavallisesta kasvista, jota viljellään. Eli täytyy tehdä ero maankäytön suhteen ja sen takia minusta tämä 5 prosentin katto pitäisi olla sellainen, että se ei koske pelkästään nykyisiä viljelykasveja, vaan myös muita kasveja. No sitten edistyneet biopolttoaineet. Minun mielestäni ne ovat muita kuin viljelypohjaisia äh, tuotteita niin, että saamme todella selkeät merkit markkinoille, että Eurooppa on vakavissaan biopolttoaineiden suhteen. Minun määritelmäni tässä on se, että ei lähdetä käsittelemään kaikkia mahdollisia satokasveja, joita voitaisiin ajatella tällaisena toisen sukupolven biopolttoainekasvina. No mitä tehdään vuoden 2020 jälkeen? Komissio ei sanonut oikeastaan mitään, mitä tapahtuu 2020 vuoden jälkeen. Itressä tavoite on yletetty vuoden 2020 jälkeen. Corinne Lepage on niin fiksu, että hän ehdottaa tätä polttoaineen laatua säätelevän direktiivin. Haluammeko me jatkaa näillä kahdella tavoitteella, joilla pyritään samaan päämäärään, eli polttoaineiden laatua säätelevä direktiivi ja liikennesektori, vai onko sitten tavoite täällä uusiutuvien polttoaineiden puolella? Tämähän on teknologiakriteeri tämä jälkimmäinen. Ensimmäinen taas säätelee juuri sitä, mitä me, mihin me haluamme päästä, eli vähemmän polttoaineen käyttöä. Teknologinen tavoite ei ole joustava, vaan kyse on volyymista, jota on toimitettava. Onpa sitten elintarvikekriisi tai ei, niin tämä volyymi on toimitettava. Eli tämä todellakin on joustamaton tavoite. Jos jatkamme eh, ja pidämme kiinni tästä liikenteen polttoainetavoitteesta. 2020 pitäisi keskittyä nimenomaan tähän äh, polttoainekysymykseen ja haluaisimme, että tässä oltaisiin hieman kunnianhimoisempia. Ja vielä iluktekijästä. Tiede on aivan selkeä sanainen. Meidän on ryhdyttävä ottamaan huomioon iluktekijä. Jos vielä odottelemme viisi vuotta ja sitten kuulemme, kun samat investoijat sanovat, että aivan uusi asiahan tämä on ja olemme investoineet väärin. Eli ei tämä voi olla argumentti sille, että nyt ei toimittaisi. Kyllä tämä on signaali sille, että toimiin on ryhdyttävä. Kiitos Pasai Kaut. ECRn ja EDFn varjoesittelijät eivät ole täällä, joten Sabine Vilsan seuraava puhuja. Paljon kiitoksia. Kiitos myös esittelijä Lepaasille. Keskustelu näistä molemmista direktiiveistä on suuri haaste. Me tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja, tavoitteita uusiutuville energialähteille, energian säästöön ja biopolttoaineiden osalta, jotka eivät ole olleet kovin kestäviä tähän mennessä. ILUK-direktiivi kyseenalaistetaan osittain, koska menetelmä ei riittävästi toimi, jotta päästäisiin tavoitteisiin. Minun ryhmälleni tärkeää on se, että Euroopan parlamentti nyt kantaa poliittisen vastuun siitä, että maatalousmaata on ruoan tuottamiseen, jotta voidaan huolehtia pienten viljelijöiden asemasta – omilla alueilla tuotetusta ruoasta. Samalla on kyse siitä, että vähennetään energian käyttöä, parannetaan energiatehokkuutta. Tärkeää on saada tavanomaisten biopolttoaineiden katto ja osa katto tai tavoitte toisen sukupolven biopolttoaineiden osalta. Minä kirjoitan lausuntoa liikennevaliokunnassa – ja olen pyrkinyt samaan tavoitteeseen. Tämä tuntuu järkevältä. Tässä oli kuitenkin kiistaista keskustelua ylärajoista eri ryhmien kanssa, jotta päästäisiin yhteisymmärryksen TRANin kompromississa puhutaan 6,5 prosentista ja 3 prosentista uuden, uuden, uusien sukupolvien biopolttoaineiden osalta – Se, miten lasketta suoritetaan kohdassa 6d, iluktekijä olisi otettava mukaan kaikkien alatekijöiden osalta sitten, kun saadaan liitteen viisi osalta luotettavia lukuja komissiolta vuoteen 2016 mennessä. Meidän pitäisi huolehtia siitä, että ettei synny tällaisia grandfathering saavutettujen etujen oikeuksien käyttöä vuoteen 2020. Kertoimista liikennevaliokunta on myös hyväksynyt kantansa. Lisäksi laskentamallissa pohdittiin sitä, miten tekniikka voidaan ottaa huomioon, jolla voidaan käyttää energiaa tehokkaammin, ja myös muiden liikennemuotojen muunlainen uusiutuva energia. Mitä vielä avoinna oleviin kysymyksiin tulee, niin jätteiden käyttö ja sivutuotteiden on tärkeää. Biopolttoaineet, joita käytetään ykkösosassa tarkoitettuihin tarkoituksiin, ei saisi tuottaa muusta kuin jätteistä, kun ajatellaan, mitä uudelleenkäyttötavoitteita meillä direktiivin mukaan on – me haluamme myös parempia sopimuksia kolmansien tahojen kanssa, alkuperäisväestön kanssa esimerkiksi, jotta voidaan huolehtia heidän oikeuksistaan. Euroopan unionin pitäisi avoimesti kertoa tietoja, jotta maata ei haalit aina samoihin käsiin. Toivon, että seuraavassa esittelijän ja varjoesittelijän kokouksessa voidaan saada kestävä lopputulos, kestävä teksti, joka saa suuren tuen myös täysistunnossa. Kiitos paljon. Kiitos edustaja Vils. Näin varjoesittelijät ovat käyttäneet puheenvuoronsa. Vidal Quadras, tervetuloa tänne. Hän on kirjoittanut Itressä tekstinsä voitte nyt esittää kantanne täällä valiokunnassa. Olkaa hyvä. Thank you very much, uh, chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. On suuri ilo olla tässä ympäristövaliokunnassa kertomassa työstämme ITRE-valiokunnassa tässä kiinnostavassa asiassa. Haluaisin jälleen kerran kiittää Corin Lepagea yhteistyöstä Haluaisin kiittää myös Envi-valiokunnan sihteeristöä hyvästä yhteistyöstä. Kuten tiedätte, teollisuusvaliokunnassa aiomme äänestää huomenna. Olemme tehneet kovasti työtä, jotta löytäisimme sellaisen ratkaisun, jota enemmistö jäsenistä voisi tukea. Me järjestimme useita kokouksia varjoesittelijöille, kahdeksan, kymmenenkin tuntia keskusteluja käytiin ja loppujen lopuksi saavutimme sopimuksen keskeisissä asioissa ja toivomme, että ne saavat riittävän tuen huomenna iloktekijöistä. Enemmistö meistä, ei kaikki, mutta enemmistö meistä on hyväksynyt, että ei otettaisiin näitä huomioon päästöjä laskettaessa. Ja näin ollen mitään raportointivelvollisuutta ei ole. Aiomme kuitenkin kehottaa komissiota jatkamaan mallintamistyötä ja tulevaisuudessa tarvittaessa, riippuen siitä kuinka tieto kehittyy, toistaiseksi tämä on vielä liian volatiilia ja epävarmaa, mutta mikäli tarpeen tulevaisuudessa komission olisi tehtävä ehdotus, joilla tämä raportointivelvollisuus otetaan mukaan. Mitä sitten tulee näihin tavanomaisiin biopolttoaineiden kattoon? Ehdotuksemme on vähän kolme, viitosen alapuolella 3-4 prosenttia. Kaksi ehdotusta koskee tai on myös ehdotus, että mitään kattoa olisi. Loppujen lopuksi sovittiin siitä, että ehdottaisimme 6,5 prosenttia katoksi. Biopolttoaineiden osalta ehdotamme, että otetaan erityisiä alatavoitteita 2,5 prosenttia vuodeksi 2025 sitten tästä monenkertaisesta laskemisesta olemme sitä mieltä, että on parempi jättää tämä syrjään, koska se tulee äh, tekemään tyhjäksi tämän 10 prosentin tavoitteen. Ja se vain olisi itse huijausta, eikä se ole mitenkään tuottavaa työtä. Loppujen lopuksi otamme käyttöön toimen, jolla kannustetaan etanolin tuotantoa 7,5 prosenttia tavoitteet kulutusta varten vuonna 2020. Ja se vastaa tätä sekoitustavoitetta. Tämä on se sopimus, johon pääsimme. Tästä Tietenkin olemme sopineet nyt vasta varjoesittelijöiden kanssa. Valiokunta on toki paljon suurempi kuin pelkät varjoesittelijät ja minä, joten saamme nähdä, mikä huomisen äänestyksen tulos on, mutta periaatteessa toivomme kyllä, että enemmistö on riittävän laaja huomenna näissä asioissa, jotka juuri mainitsin. Olemme tehneet suurta työtä saavutaksemme kannat lähenemään. Ymmärrätte varmasti, että alun Weberin kannat olivat hyvin kaukana toisistaan. Olemme, olimme sitoutuneita löytämään sopimuksen hyvin voimakkaasti. Kiitoksia puheenjohtaja. Vielen Dank, Alejo Vidal Quadros und für morgen dann alles. Kiitos paljon edustaja Vidal Quadras. Toivon kaikkea hyvää valiokunnalle ja koko asiaa ajatellen, se on tärkeää. Sitten muut puheenvuoropyynnöt, neljä kappaletta. Ensin Joe Lainen, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni Corinne Lepage on todella tehnyt paljon työtä tämän mietinnön eteen. Kun hän puuttuu johonkin aiheeseen, hän tekee hyvin perinpohjaista työtä. Tämä on monimutkainen aihe ja siksi se on erityisen tarpeen tällä kertaa. Samanaikaisesti kun me kokoonnumme, AKT-kokous, johon myös kuulun, on käynnissä toisella puolella parlamenttia ja tietenkin Afrikasta erityisesti tarkkaan katsotaan, mitä päätämme biopolttoaineiden osalta, koska todella elintarvikkeiden hintojen nousu ja viljelymaan puute – koskee Afrikkaa, mutta myös muita mantereita. Tavoitteiden osalta meidän pitäisi voida sopia siitä, ettei ole järkevää tukea toimia verovaroin, jotka voivat kielteisesti vaikuttaa ilmastonsuojelutoimiin. Eihän se käy päinsä, että 10 miljardia euroa käytetään sellaiseen taloustoimintaan, joka estää meitä rajoittamaan, estämään ilmastonmuutosta. Siksi tämä on todella välttämätön aihe nyt käsiteltäväksi. Olen myös sitä mieltä, että aikoinaan olimme yliinnokkaita. Tavoitteet olivat liian korkealla ja nyt tarvitaan katot. Koska meidän on rajoitettava tätä nyt lähinnä alaspäin eli ylöspäin. Minulla on kuitenkin yksi huolenaihe ja siksi pyysin puheenvuoroa, ettei nyt saa uusia entisiä virheitä. Omassa vaalipiirissäni on Euroopan laajuinen maanviljelijöiden yhdistys. He tuottavat siellä biopolttoaineita omaan käyttöön. Durbanin YK konferenssissa minä valtuuskuntamme Puheenjohtajana järjestin tällaisen sivutapahtuman. Tönkiri traktori valmistaja toi sinne traktorin, johon käytettiin kasviöljyä ja näin. Ajatuksena oli se, että tuetaan tällaista pientä kiertoa, että voidaan käyttää omassa kylässä tai omalla tilalla tällaista biopolttoainetta. Eli toivoisin nyt kovasti, ettei tuhota tätä lähestymistapaa joka oikeastaan on tuen arvoista. Kyse on pienimuotoisesta tuotannosta. Se ei vaikuta mitenkään elintarvikkeiden hintoihin, koska maanviljelijät tekevät tätä elintarvikkeiden tuottamisen sivutyönä. Olen tehnyt tähän aiheeseen liittyviä tarkistuksia. On myös nähtävä, että tietyt öljykasvit ovat samalla – proteiinipitoisen rehun tuotantoon. Eli nämä kakut, joita käytetään eläinten rehuksi ja sitten mitä käytetään biopolttoaineeseen. Eli katsotaan nyt, ettei lähdetä tukahduttamaan tätä paikallista kasviöljyn tuotantobisnestä. Muiden kollegoiden tavoin näen ongelman näissä kertoimissa. Minullekin on kerrottu, että jätteestä tulee ehkä arvokkaampaa kuin sen osatekijät. Olki voi olla silloin siis arvokkaampaa kuin vilja. Minä olen jo nähnyt, miten pyritään jopa keinotekoisesti tuottamaan lisää olkea, että saadaan nautittua näistä kerrannaisvaikutuksista, kertoimista. Eli joku saattaa kuulostaa hienolta toisen sukupolven biopolttoaineet, mutta jos niitä keinotekoisesti lähdetään tuottamaan, niin meillä on sellainen vaikutus, jota emme toivo. Meillä on sadoittain nyt tarkistuksia, toivottavasti päästään järkevään lopputulokseen. Kiitos paljon. Edustaja Panjo. Madame Puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluaisin onnitella esittelijää tästä tehdystä työstä. Tämä on erityisen monimutkainen sekä teknisesti että poliittisesti, kuten monet muut täällä olevat jo sanoneet. Emme voi enää valita, ajetaan kautta vai syödäänkö. Siksi on kiireistä toimia. Ja siksi on myös tärkeää, että Euroopan komissio ottaa huomioon tämän ILOC-tekijän. Minut nimitettiin varjoesittelijäksi liikennevaliokunnassa. Hyväksyimme lausuntomme eilen, kun ajatellaan työpaikkojen turvaamista ja investointeja se auttoi, että kun tuen tätä 5 prosenttia ensimmäisen sukupolven biopolttoaineiden osalta, kun ajatellaan uusiutuvan energian tavoitteita, tein tarkistuksia, jotka koskevat näitä asioita. Liikennevaliokunnassa päästiin kompromisseihin, jotka melkein kaikki ryhmät hyväksyivät ja näin varmistimme sen, että ensimmäisen sukupolven biopolttoaineet olisivat 6,5 prosentin tasolla alhaisempaan tasoon ei olisi löytynyt kompromissihalutukkuutta ja koko katto olisi voitu menettää haluaisin että ottaa tämän huomioon, kun asetellaan kattoja biopolttoaineisille aineille Euroopassa. Liikenne Valiokunta ehdottaa tällaista 3 prosentin alakattoa toisen sukupolven biopolttoaineille niin, että voitaisiin edistää niiden kehittymistä vuoteen 2020 mennessä. Puheen, puheenjohtajan valtion osalta tilanne oli ristiriitainen, kun Polttoaine tuotanto oli ristiriidassa äh, elintarvikerehutuotannon kanssa. Metsien äh, vähentäminen on kuitenkin yksi, syy tästä, yksi seuraus tästä lainsäädännöstä. Toivon, että hyväksytään tätä, tämä teksti, jossa toimitaan tehokkaasti, vaikka samalla huomioidaankin äh, työpaikkojen ja yritysten säilyminen Euroopassa. Kiitoksia. Madame Grosstedt. Kiitos paljon edustaja Grostet. Euh, merci beaucoup. Alors, euh, Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon asioita täällä on jo sanottu, siksi haluan korostaa vain kahta asiaa. Ensinnäkin toivoisin, että Rova Lepas voisi mietinnössään rohkaista biodiesel-tutkimusta. Haluaisin main, muistuttaa, että suurin osa Euroopan autokannasta käyttää diisseliä polttoaineena ja onkin tärkeää, että meillä olisi riittävästi biodieselkapasiteettia, niin että voidaan ottaa huomioon se, kuinka paljon dieseliä käytetään autoissa. Ei pitäisi liikaa vaikeuttaa kansalaisten asemaa. Toinen asia, haluaisin, että voitaisiin vielä enemmän huomioida ne lähteet, jotka eivät kilpaile elintarviketuotannon kanssa alasta, kuten levä tai lignoselluloosijätteet, jotka ovat metsäjätteitä, joita ei lasketa asianmukaisesti tänä päivänä, jotka mielestäni merkitsevät lähdettä, jolla on suuri merkitys tietysti jäsenvaltioissa. Olenkin tehnyt tästä aiheesta tiettyjä tarkistuksia. Tämä on toki vielä lapsen kengissä oleva ala, mutta on varmasti muist, tärkeää muistaa, että sieltä löytyy paljon potentiaalia ja olisi rohkaistava tutkimusta myös sillä alalla. Pyytäisin siis, että Rovo Lepage, jonka työ, työstä onnittelen, pyydän, että hän ottaisi kantaa toisen sukupolven bio, polttoaineisiin, erityisesti biomassajätteiden käyttöä ajatellen. Halusin tähän teidän huomenna kiinnittää. Kiitoksia. Kiitos paljon. Edustaja Kukovic. Ja Kasslitter viimeisenä. Thank you, Chair, and thank... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijälle. Tämä aihe on todellakin monestakin näkökulmasta mielenkiintoinen. Ensinnäkin totean, että Euroopan unionissa me tarvitsemme lisää itsenäisyyttä, riippumattomuutta, kun ajattelemme eri energianlähteitä. Aina pitää tämä asia pitää mielessämme. Silloin kun puhumme biopolttoaineista, joihin tarvitaan viljelymaata, niin äh, täytyy muistaa kaksi syytä. Maanviljelijät asuvat viljelypalstoillaan, eivätkä he voi ihan kädenkäänteessä muuttaa koko toimintastrategiaansa. Heidän on kuitenkin käytettävä sellaista maata, joka ei ole hedelmällistä maata, ei ole viljelykäytössä tällä hetkellä. Tällainen tilanne on muun muassa Sloveniassa. Siellä on tuhansittain eh, hehtaareja sellaista maata, jota ei viljellä, mutta jota voitaisiin hyödyntää. Näin ollen näinkin mahdollisuuden, joka tässä on myös viljelijöiden näkökulmasta. Totta kai tämä on valtava mahdollisuus myös teollisuudelle. Paras käytettävissä oleva teknologia on olemassa – työpaikkoja puuttuu ja samanaikaisesti meillä on paljon lietettä, jota tällä hetkellä emme käytä energialähteenä. Näen, että erityisesti tällä alalla voisimme yhdistää toisaalta jätteet ja tähteet, toisaalta, toisaalta teollisuuden ja ja kolmantena uudet energianlähteet ja polttoaineet, biopolttoaineet. Mahdollisuuksia on siis paljon. Kenties ne ovat hieman toisen tyyppisiä kuin tällä hetkellä. Näkökulmaa on jossain määrin muutettava sen suhteen, miten maata käytetään, miten käytetään äh, viljavaa, viljelykelpoista maata – emme me voi sanoa, etteikö se olisi myöskin resurssi kaikkien käytössä. Kiitos. Herzlichen Dank. Als nächster Karl. Sydämestä kiitokset Karl Schlüter. Eh, tänkte prata svenska idag. Kiitos, ajattelin puhua tänään ruotsia. Mielestäni on tärkeää, että nähdään, miten valtavasti ollaan riippuvaisia – fossiilista aineista maataloustuotannosta ja maatalousmaasta paljon tarvitaan alaa ruoan tuotantoon, kun fossiilisia kasoja voidaan enää käyttää esimerkiksi enää lannoitteiden tuottamiseen. Eli mieluummin viljel, saisi viljellä ruokaa kuin polttoaineita. Sama koskee metsäalueita. Täällä on hyvä tarkistus, joka tuo esiin sen, että metsällä on muukin arvo kuin metsän puu. Jos katsotaan metsän kokonaisarvoa, niin matkailu tai mustikoiden poimiminen, terveydelle edulliset kävelyretket ovat ehkä enemmän arvoisia kuin se, kuinka paljon puuta siellä kasvaa. Nämä ovat erittäin tärkeitä arvoja, joita ei saa unohtaa. Minä olen itse kirjoittanut, miten matala teknologisen ratkaisun voidaan saada polttoainetta jätteestä. Ja juuri tässä näen aitoa potentiaalia. Jätteitä tai lietettä synnyttää siitä metaanikaasua, niin näin kuiva substanssin osuus siellä kasvaa. Ja jos sitten tätä lietettä halutaan käyttää, jos se on riittävän puhdasta, niin ei tarvitse kuljettaa niin paljon jäteiden käsittelylaitoksilta ja näin saadaan kaksinkertainen hyöty. Ensin energiaa, jota voidaan käyttää ja käyttää edullisemmin. Tärkeää on kuitenkin, että jätehierarkiasta pidetään kiinni, ettei huijata itseämme niin, että ratkotaan monia ongelmia. Mutta tässä näin kyllä biopolttoaineiden potentiaalia. Minä en halua mitään sitovia tavoitteita biopolttoaineiden osalta. Ehdottomasti haluan, että meidän on nähtävä, miten se vaikuttaa maan käyttöön, jos pyrimme käyttämään biopolttoaineita. Minä näen tässä lähinnä siis jätteiden mahdollisuudet. Kaksinkertainen voitto on joskus mahdollista. Mutta mielestäni esittelijän suunta on mielenkiintoinen. Varmasti voimme tehdä hyvää yhteistyötä. Kiitos. Ja, schön, Frau Merkis Kiitos. Edustaja Merkis vielä, olkaa hyvä. Eh, dank u wel, voorzitter. Ehm, ja biobrandstof. Kiitos puheenjohtaja. Biopolttoaineissa on varmasti mahdollisuus, näin ei olla niin riippuvaisia fossiilisista polttoaineista. Mutta kuitenkin on pidettävä mielessä se, että se on mahdollisuus eikä se saa olla ongelmien osa niin kuin joskus nähdään. Tässä on katsottava iluk tekijöitä ja tiettyjä kattoja biopolttoaineille. 5 prosentin katto voi säästää 800 miljoonaa tonnia hiilidioksidipäästöjä, noin Saksan vuosittaiset päästöt. Toisen sukupolven biopolttoaineille on markkinat, mutta en kuitenkaan pidä tuota kaksinkertaista laskentaa kertointa tässä hyvänä. 10 prosenttia uusuutuvia energiamuotoja ainoastaan kaksinkertaisen laskennan kautta, niin olisi ehkä parempi, että katsottaisiin aitoa alatavoitetta. Ehdotin itse kolmea prosenttia. On katsottava, että biopolttoaine ei ole ainoa. Te ette synny käsitystä, että se on ainoa kestävä polttoaine. On katsottava muitakin polttoaineita. Pitäisikö ehkä ajatella myöskin sähköajoneuvoa? Meidän pitäisi myöskin ehkä laajentaa sosiaalisia tekijöitä. Kymmenen vuotta sitten ajateltiin, että biopolttiaineilla on ainoastaan etuja Etiopiassa, Etiopiassa Tansaniassa ja muualla. Ja nyt nähdään suuria ongelmia siihen liittyen, että paikalliset yhteisöt eivät saa enää pidettyä maatamassa käytössään, vaan sitä kerätään muille tahoille. Olen tehnyt tämän suuntaisia tarkistuksia. Minä näen tässä kompromissin, jossa kestävyys ja sosiaaliset seikat on nähtävä hienosti yhteistyössä. Sofi niin vielä ja Sofin jälkeen sitten komissio. Olkaa hyvä. Je ne vais pas reprendre ce qui a été dit. En nyt halua enää toistaa sitä, mikä täällä sanottiin. Olen yhtä mieltä useiden kollegoiden kanssa ja haluaisin onnitella Corin Lepasia siitä, että hän ei on tehnyt tätä työtä. Minäkin olen työstänyt, vaikka en varmaan yhtä syvällisesti. Tämä on todella monimutkainen. Ensinnäkin tämä 10 prosenttia. Tästä olemme Korin kanssa katsonut ja katsoin tätä vielä tarkemmin ja pohdin, eikö olisiko aika vaikea saavuttaa tämä 10 prosentin tavoite. Miksi meidän on otettava itsellemme tavoite, johon minun mielestäni ei oikein voida päästä. Se tulee olemaan hyvin vaikeaa. Tätä koskevat kaikki tarkistukseni. Haluaisin katsoa tätä vielä tarkemmin niin, että meillä olisi loppuun, lopultakin realistisia tavoitteita, eikä mitään tekopyhiä, liian vaikeita tavoitteita. Tämä ei ole hyvä meillä. Sitten ei niinkään biopolttoaineesta, vaan tästä pohdinnasta, pitääkö meidän valita sen välillä, syödäänkö vai ajetaanko autoa. Euroopan parlamentissa Michel Dantanin mietintö koski elintarvikkeiden tuhlaamista. Haluaisin muistuttaa siitä, että elintarviketuotannossa 50 prosenttia tuotannosta menee hukkaan. Näin tärkeässäkin asiassa eh, jonka kautta on pohdittava, mitä vaihtoehtoja olisi fossiilipolttoaineille. Meidän on myös perusteltavasti, perustellusti mietittävä tätä ja täytäntöönpanossa huomioitava nämä asiat, niin että ei, että ei vaan tehtäisi palveluksia komissiolle ja tietyille jäsenvaltioille. Kiitoksia. Ja, vielen dank. Niin, kiitos oikein paljon. Tässä oli monenlaisia kantoja, hyvin värikkäästikin esitettyjä esimerkkejä. Nyt oikeat johtopäätökset tuosta. Toivon, että komissiossa on nyt oivallettu, mitä lopuksi haluamme. Kun ajatellaan näitä numeroita, niin on katsottava, mitä löytyy minkäkin luvun takaa, miksi se valitaan – Komissio on hyvin edustettuna ympäristö- ja energiapääosastot ovat edustettuna. Kuka haluaisi puhua? Herra Owen, haluatteko käyttää puheenvuoron? Thank you, uh, Madam Co-Chair, and thank you. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos esittelijälle ja varjoesittelijälle, jotka ovat antaneet tärkeän panoksen tämän iltapäivän keskusteluun. Puheenjohtaja mainitsitte, että lukuja on aika paljon tässä keskustelussa. Tavoitteita, kattoja, alatavoitteita, faktoreita ja niin edelleen. Nämä eri luvut ja se, että seitsemän valiokunta parlamentissa käsittelee aihetta, tekee tästä todellakin monimutkaisen aiheen. Haluaisin keskittyä neljään periaatteelliseen pääkysymykseen, kattoon, tekijään, ja sitten toiseen sukupolviin ja 2020 jälkeisen aikaan. No ensinnäkin tämä katto. Komissio katsoo, että 5 prosentin katon käyttöönotto ensimmäisen sukupolven polttoaineelle oli tasapainoinen ratkaisu useistakin syistä. Ensinnäkin sen takia, että tässä huomioidaan epäsuoran maankäytön muutoksen vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin ja toisaalta suojellaan jo tehtyjä investointeja. 2011 biopolttoaineiden käyttö EU:ssa oli noin 4,7 prosenttia maatieliikenteessä. Ja jos katto olisi 5 prosentissa, niin katsoimme, että tämä olisi nimenomaan tasapainoinen. Kunnioittaisimme nykyisiä investointeja, huomioisimme nämä maankäytön vaikutukset ja aiemmat aloitteet, joita unioni on tehnyt, joilla rohkaistaan tuottamaan biopolttoaineita. Näin ollen katsoimme, että 5 prosentin katto olisi oikea luku tänä päivänä. Niin ikään katsomme, että on suunnattava katseet tulevaisuuteen. Tästä syystä otimme tämän iluk-tekijän tähän mukaan. Emme kuitenkaan sisällyttäneet sitä kestävyyskriteeristön vielä tässä vaiheessa. Katsomme, että kuitenkin tieteellisiä tuloksia meillä on riittävästi ja mallintaminen on, on tuonut meille hyviä tuloksia ja tämä on tie eteenpäin. Ja toki me toimimme varovaisuusperiaatteen mukaan, näin ollen katsomme, että tämä on asianmukainen ratkaisu. Pitää paikkansa, että epäsuoran maankäytön muutoksia ei voida mitata yritykset mitata näitä tällä hetkellä todennäköisesti johtavat aliarviointeihin. Kyseessä on niin monet erinäiset osatekijät, lannoiteiden käyttö, tuotto, kaikki tämä pitäisi mallintaa. Me emme voi tätä laskea suoraan lukuarvoilla. Eli kyse olisi mallintamistuloksesta ja tästä syystä katsomme, että kun käytämme tätä varovaisuusperiaatetta, niin se on oikein. Monet puhujat mainitsivat toisen sukupolven polttoaineet ja myös ajatuksen siitä, että olisi alatavoite toisen sukupolven polttoaineille. Kun 5 prosentin katto otettaisiin käyttöön, niin huomioidaan se, että on myös uusiutuvaa sähköä, jota käytetään, ja sen, että käytetään käytettyä ruokaöljyä, eläinrasvaa, niin päästäisiin noin 2,5 prosenttiyksikön lukuun 10 prosentista ja katsomme, että tämä on implisiittinen tavoite toisen sukupolven polttoaineille. Meistä tämä on jo sisällytetty ehdotukseen, eli tällaista alatavoitetta ei tarvittaisi. Tunnustamme tietysti sen, että tarvitaan tietynlaista rohkaisua, kun ajatellaan rehu tuotantoa, tiettyjen esimerkiksi lietelannan käyttöä biopolttoainetuotannossa. Kun teemme jäsenvaltioiden kanssa yhteistyötä, niin olemme tehneet listan sellaisista tähteistä, jätteistä, joka on täällä liitteenä tässä ehdotuksessa. Ja tässä käytettäisiin joko kerrointa kaksi tai kerrointa neljä, riippuen tapauksesta. Katsoimme, että rohkaisemme parhaalla mahdollisella tavalla toisen sukupolven biopolttoaineiden käyttöä. Useat puhujat mainitsivat myös sähkön. Suurin osa sähköstä, jota käytetään liikenteessä, käytetään junissa. Tätä ei tarvitse tehostaa, mutta autoliikenteen suhteen voisimme tutkia tätä vielä tarkkaan, jotta uusiutuvan sähkön käyttöä auto polttoaineena voitaisiin rohkaista. No sitten, mitä tapahtuu 2020 jälkeen? Jotkut sanovat, että olemme tästä hiljaa. Meidän täytyykin olla hiljaa, koska mehän käsittelemme tavoitetta ja aihetta, joka suuntaa katseensa nimenomaan vuoteen 2020. Mutta jos luette perusteluosan komission ehdotuksesta ja myös useita johdantosan kohtia, artikloita hieman tarkemmin, niin olemme kyllä monellakin tavalla varsin selkeäsanaisia. Olemme todenneet, että emme halua lisätukiaisia ensimmäisen sukupolven polttoaineelle 2020 jälkeen. Ja niin ikään toteamme, että pitäisi tutkia, voitaisiinko iluktekijä ottaa huomioon tähän kestävyyskriteeristöön jatkossa. Eli kyllä me olemme katsoneet, tutkineet näitä eri, erilaisia toimia 2020 jälkeiseksi ajanjaksoksi. Poliittisia seikkoja, joita täytyy pohtia, ovat äh, ensinnäkin nämä katto ja toisen sukupolven polttoaineet. Yhdessä esittelijä ja varjoesittelijän kanssa tuli, tulevina viikkoina käsittelemme varmasti näitä kysymyksiä ennakoiden äänestystä heinäkuussa ja sitten täysistunto äänestää parlamentissa luonnollisesti. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos Filip Auen. Minä sanoin ehkä väärin nyt pääosaston ilmasto, aivan erityisesti on vastuullanne. Toivotan tervetulleeksi alue- ja paikallistason poliitikkoja Ruotsista. Sydämellisesti tervetuloa tänne Euroopan parlamentin ympäristövaliokuntaan. Nyt puheenvuoron saa esittelijä Karin Lepage. Olkaa hyvä. Merci, madame Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kaikille kollegoille näistä ehdotuksista. Toivon todella, että saamme aikaan sellaisen kompromissin, joka olisi tasapainoinen. En nyt vastaa jokaiselle teistä, panin täsmällisesti kyllä muistiin, mitä sanoitte. Kuulin tietenkin myös komission puheenvuoron uskon, että meidän pitää löytää katosta sopimus ja alatavoitteista. Rova Grostetille halusin sanoa, että puhuin tuossa levistä, koska todellakin uskon, että kyseessä on varsin kiinnostava teknologia ja se pitäisi ottaa huomioon kerran tekijöissä. Mielestäni täällä on kyllä yhteneviä linjoja eri puheenvuorojen välillä ja todella vilpittömästi toivon, että seuraavassa varjoesittelyiden kokouksessa voisimme päästä kompromissiin niin, ettei enää olisi 500 tarkistusta äänestettävänä heinäkuussa, vaan että meillä olisi tasapainoinen, mutta tiukka äh, lausunto ympäristö valiokunnalta, koska meillähän on tehtävänä osoittaa suuntaa ympäristölle ja ilmastonmuutoksen torjunnalle. Ja valmistelemme sitten kollegoiden kanssa täysistuntoa. Kiitoksia tästä oikein kiinnostavasta keskustelusta. Ja, herzlichen Dank Corinne Lepage auch für die Auf Kiitoksia Corinne. Kiitoksia myös näistä rohkaisevista sanoista. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka osallistuivat tähän keskusteluun. Äänestämme 10. heinäkuuta tässä valiokunnassa. Meillä on vielä vähän aikaa ja luultavasti sitten äänestämme syyskuussa. Sitten kohta 14. Kyseessä on tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin muuttaminen esittelijänä Andrea Zanoni. Annan hänelle puheenvuoron. Kiitoksia puheenjohtaja. Tämä on hyvin monen, tämäkin on hyvin monimutkainen asia. Täällä puhutaan direktiivistä, joka koskee ympäristövaikutusten arviointia, eli niin sanotusta YVA-direktiivistä. Toivon, että voisin käyttää muutaman minuutin lisää, koska tämä on todella melko monimutkainen juttu. Olen tehnyt tässä kuudes, kuudes päivä lausuntoluonnoksen toukokuussa ja siihen tuli yli 500 tarkistusta ja vielä lisää tulee Peti ja Tran valiokunnilta. En aio analysoida kaikkia näitä tarkistuksia ajanpuutteen takia, vaan käsittelen vain niitä, jotka ovat kaikkein ongelmallisimpia ja joista on tehty kaikkein eniten tarkistuksia. Purkutyöt, poikkeukset, koordinoitu menettely ja keskitetty arviointikeskus ja kuinka voidaan arvioida merkityksen screening, vai pakollinen osallistuminen, yleisön osallistuminen ja jälkikäteisen tilanteen taantuvuus ja liuskekaasu varjositellen Guterres, Arsenis, Merlin ja Ferreira ovat tehneet tarkistuksia, joilla varmastikin pyritään parantamaan ehdotusta uusilla asioilla. Olen niihin suhtautunut myönteisesti, koska olen pitänyt niitä erittäin hyvänä. Viittaan esimerkiksi siihen, että otetaan mukaan historialliset kaupunkikeskukset, joita ehdottaa Gutierrez. Myös tiedotusyleisölle keskitetyn ympäristötieto äh, keskuksen kautta, niin kuin Arsenis ehdottaa. Sitten kun Tiersin kannasta standardisoinnista olen yhtä mieltä tästä hengestä, joilla yksinkertaistettaisiin äh, YVA-menettelyä, mutta haluaisin, ote kuinka mahdollista mitä toteuttaa, kun ajatellaan äh, tehtiin hankkeiden sijoittumista maantieteellisesti Olisikin mukava kuulla, mitä ajattelee tästä asiasta komissio. Kannatan Belien tarkistuksia, joilla halutaan taata päätöksenteon avoimuus ja yleisön osallistuminen. Samoin Ferreiran kollega Ferreira tarkistuksiin suhtaudun myönteisesti klassin kanssa. Hän on, ottanut, halunnut ottaa, hän on halunnut, että otetaan mukaan alkuperäinen saastuttava vaikutus sitten Lorenzo Tisen, Sonic, Fjellner, Garniski ja muiden tarkistuksista ja sekä Kameria Davisin ja muiden Stevensonin ja muiden tarkistuksista. Ne lähtevät äh, eri lähtökohdista. Ne ovat kriittisempiä komission ehdotuksen suhteen ja pyritään keventämään YVA-direktiiviä niiden mukaan tarvitaan joustavuutta menettelyyn. Olen vakuuttunut, että suurin osa kollegoista kuitenkin pyrkivät samaan tavoitteeseen, nimittäin siihen, että saadaan aikaan konkreettisia tuloksia ennen vaalikauden loppua niin, että meillä olisi tehokas menettely, joka vastaa tätä vuosisataa. Sitten haluaisin keskustella joistakin tärkeistä asioista jota pidän kaikkein tärkeimpinä kohtina, olisi tärkeää, että saadaan mahdollisimman laaja yhteisymmärrys poliittisten ryhmien välillä niin, että saadaan vahva neuvottelumandaatti Liettuan kaudalle ja saamme aikaan sopimuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Haluaisin analysoida tärkeimpiä problematiikkoja joista olen nyt tehnyt kompromisseja, jotka olen jättänyt kollegoiden arvioimiseksi. Purkutöistä etu enemmistö on ehdottanut, että ne olisi rinnaistettava hankkeisiin. Minun mielestäni komission ehdottama teksti on yksinkertainen, ottaen huomioon myös tuomioistuimen päätös purkutöiden mukaan ottaminen olisi aiheuttanut määritelmissä sekaannusta, koska eihän kaikilla purkutöillä ole näitä vaikutuksia, ja kuitenkin niihin olisi pitänyt soveltaa YVA-menettelyä, siksi ehdotin kompromisseja, jossa tässä mennetään hankkeen ja purkutöiden eroja tässä, viitan Florence Kramer ja muiden tarkistuksiin viittaan. Tässä myös Gardini, Pors, Arsenis, Heden ja Tissingin tarkistuksen. Hän täsmentää, että joka tapauksessa YVA-purkutyöt koskevat ainoastaan hankkeita, jotka liittyvät liitteisiin yksi ja kaksi, eli joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia. Tähän tekstiin tulee myös Arnisenisin ja Gutierrezin, Minon ja Seiberin tarkistukset. Niissä viitataan purkutöihin myös liitteessä neljä. Sitten tämä keskitetty arviointikeskus, tämä yhden luukun ja tämä YVA-luukku asia siihen suhtaudumme myönteisesti menettelyjen pakollinen koordinointi ja yhden viranomaisen perustaminen yksinkertaistaisi menettelyä siksi. Lausunnossani ei tähän asiaan juuri koskettu. Komission ehdot, tuosta kuitenkin vastustavat osa valtioiden edustajat, jotka ovat sitä mieltä, että jäsenvaltiot pitäisi jättää, heille pitäisi jättää vapaat kädet, käyttää niitä hallinnollisia menettelyjä, jotka ovat sopivia. Ja keskuussa viranomaisen on antava tiettyä vapautta. Tärkeintä on kuitenkin saavuttaa tavoitteet, eli mahdollistaa hankkeiden ympäristötieteen saataminen. Kun kyseessä on hankkeet, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, niin niitä voidaan tehdä tietoon perustuvat päätökset. Eräs kollega ehdottaa myös valinnaista yhtä lukkua. YVA-direktiivistä ja muusta lainsäädännöstä edellytetään koordinointia toimintaa, elleivät jäsenvaltiot ovat sitä mieltä, että tällaisen menettelyn soveltaminen ei ole suhteellista tai se haittaa YVA-direktiivin toteuttamista tai muun lainsäädännön toteuttamista edelleen. Jäsenvaltiot, jotka haluavat, voivat nimittää viranomaisen, jolla helpotetaan lupamenettelyjä. Komissio tarjoaa tarvittavat suuntaviivat tällaisen menettelyn hoitamiseksi, olkoon ne sitten koordinoituja tai yhteisiä, mutta ne olisivat joka tapauksessa vapaaehtoisia. Toivon, että kollegat tukisivat tätä e- omaa ehdotustani sitten. Ympäristötekijät. Kollegoita on kiinnostanut suuresti tämä uusi luettelo, joka koskee ympäristötekijöitä, joiden perusteella voidaan arvioida hankkeen ympäristövaikutuksia, eri, muun muassa ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus. E in merito, alcuni colleghi, nonostante... Jotkut kollegat ovat ehdottaneet biodiversiteetille myö- määritelmää YK yleissopimuksen mukaan ja näin poistettaisiin koko sana ja otettaisiin käyttöön nykyinen direktiivi, jossa mainitaan ainoastaan kasvit ja eläimet Minun mielestä on tärkeää mainita biodiversiteetti, kun kyseessä on direktiivi, joka käsittelee ympäristövaikutuksia. Monet kollegat eivät ole vielä tilanteeseen tykyisiä. varjoesittelijöille. olen eh- ehdottanut kompromissia, jossa täsmennetään, että luonnon monimuotoisuuteen kuuluvat kaikki eläin- ja kasvilajit – näin kollega Tissenkin ehdotti. Sitten ympäristötekijöistä. Ja maaperä, veljen tarkistus, Stevensonin tarkistus puolestaan koski katastrofin riskiä kompromissi hengessä käsitellään ilmastonmuutosta. Sitä on käsitelty useissa tarkistuksissa. Olen ehdottanut, että ja toiveessa on äh, Sibirkin tarkistuksista. Niin, niin se jätetään kuitenkin ilmastotekijäksi. Sitten kaikista ilmastonmuutossyistä on totta, että ei ole, tämä ei ollut helppoa, mutta päädyin siihen, että tässä sääntelyssä olisi tärkeämpää käsi, arvioida paikallisilmaston vaikutukset tietyiltä hankkeelta sen sijaan, että arvioidaan globaaleja vaikutuksia. Sitten screening, artikla 4. Komissio on vahvistanut sitä ja ehdottanut uutta liitettä 2a, jossa on luettelo tiedosta, joita, olisi, joita hankkeen toteuttajan on toimitettava viranomaiselle. Monet kollegat pitivät tiedotus taakkaa liian raskaana hankkeen toteuttajalle. Minä olen sitä mieltä, että täsmällinen luettelo tiedosta, jotka olisi toimittava, tulee helpottamaan ja yksinkertaistamaan vuoropuhelua hankkeen toteuttajien viranomaisen välillä ja näin vältetään tiettyjä sekaannuksia, joita usein tässä vaiheessa esiintyy. En ole yhtä mieltä radikaalimmista vaihtoehdoista, kun kollegat ehdottavat, että koko liite poistettaisiin, kuten Florence Kramer ja muut. Olisi parempi, että säilytetään liite 2a ja täsmännetään, että nämä tiedot on rajoitettava ylimalkaisiin kuvauksiin ja vähimmäistietoihin niin, että näiden perusteella viranomainen voi tehdä päätökset. Toivon, että tämä lähestymistapa voisi kollegoille sopia lähipäivinä teen vielä uusia ehdotuksia, jotka koskevat muita erityisen arkaluontaisia kysymyksiä, kuten scoping eli arvioinnin sisällön rajaaminen. Tässähän on kyseessä se, että määritellään minkä, missä määrin ja kuinka yksityiskohtaisesti on sisällytettävä tietoja YVA asiakirjaan komissiolta. Tämä on uutuus, se on herättänyt polemiikkia. Monet eh, kollegat ovat tämän hylänneet. Siitä on useita tarkistuksia. Pidetään tärkeänä säilyttää tiettyä joustavuutta menettelyssä er, saattaa olla, että vastuuviranomaisilta tarvittaisiin tässä tukea screeninginkin kohdalla tässäkin tuen komission ehdotusta, mutta olen valmis kompromissiin. Voisin poistaa siis scopingin valvoittavuuden ja pakollisuuden niin, että sitä ei tehtäisi järjestelmällisesti, vaan vain silloin, kun hankkeen toteuttajasta pyytää tai kun vastuuviranomainen mukaan lukien ympäristöviranomaiset, pitävät sitä tarpeellisena. Sitten tietojen laadusta komissio ehdotti akkreditoitujen asiantuntijoiden hyödyntämistä kertomusten, kertomuksen eri vaiheissa. Kuten totesin tekstissä monien muiden kanssa, olen sitä mieltä, että Tämä merkitsee hyvin raskasta ja kallista menettelyä. Tämä akkreditoitu on, on sana, joka myös Italiassa herättää ajatuksia erilaisista rekistereistä ja lisäbyrokratiasta, jota haluttaisiin välttää. Lausunnossa siis poistetaan sana akkreditointi, mutta todetaan, että hankkeen toteuttaja on löydettävä sisäisiä asiantuntijoita, jotka laativat tämän kertomuksen, mutta nämä henkilöt eivät voi tietenkin olla riippumattomia, koska ne ovat sisäisiä, mutta heidän on oltava päteviä, niin kuin kollega Stevensonkin pyytää. Toinen ehto. Vielä pari minuuttia. Toinen seikka, mikä on tärkeä, koska sitä, että vastuuviranomaisen olisi Eh, varmistettava teknisesti eh, pätevien tahojen avulla nämä kertomukset eh, ja niin, että nämä tahot ovat täysin riippumattomia. Komissio sanoi, että yksi tai toinen asia. Minä sanoin, että nämä molemmat, mutta tässä me sitä tällä tavalla. Sitten vielä nämä viimeiset kolme asiaa. Poikkeukset. Arsenis, Bellier molemmat ehdottivat, että poikkeukset johtavat Euroopan lainsäädännön huonoon toteuttamiseen. Ja poikkeuksia voitaisinkin tehdä vain kahdesta syystä. Ensinnäkin kansallisen turvallisuuden turvaamiseksi ja pelastuspalvelutoimia varten. jälkikäteistarkistuksestakin on tehty monia tarkistuksia ja tehdä kompromissitarkistuksen. Vastustan tiettyjä tarkistuksia, joilla poistetaan kokonaan tämä jälkikäteisvalvonta. Olen sitä mieltä, että vastuuviranomaisen pitäisi todellakin tätä seurantaa toteuttaa kun ympäristövaikutukset ovat merkittäviä. Joka tapauksessa tarvitaan myös korjaustekijöitä, sitä arseniskin minä itse pyysimme. Sitten loppupäätelmät. 60 sekuntia vielä takautuvuudesta, taannehtivuudesta. Tästä on tehty paljon tarkistuksia liikkumavaraa kyllä on kompromissia varten. On hyvä, että saadaan aikaan oikeusvarmuutta, siksi olen, olen sitten määräaikoja ja poikkeuksia hankkeille, jotka ovat jo ympäristökertomuksen jättäneet. Sitten liuskekaasu. Tästä on tehty tarkistuksia. Ne ovat niiden osaltaan hyvin vaikea löytää kompromisseja, koska kannat ovat kaukana toisistaan. Pyrin kuitenkin tekemään kompromissin Grotin, Belierin ja muiden tarkistuksista, joissa käsitellään tätä vesisäröitystä ja vedotaan ennalta Nämä hankkeet otettaisiin liitteeseen yksi. Toivon, että seuraavassa varjo esittelyiden kokouksessa 25. päivä voitaisiin löytää yhteinen sävel niin, että Strasbourgissa saadaan selkeä äänestys. Ainoastaan näin Envi-valiokunta voi olla riittävän vahva niin, että sillä oli merkitystä trilogissa. Nyt mielenkiinnolla kuunnellaan, kuuntelen varjoesittelijöiden ja mahdollisesti muiden kollegoiden puheenvuoroa. Tulki huomauttaa, että tämä puhe oli aivan liian nopea tulkattavaksi. Kiitos oikein paljon esittäjälle. Yli 600 tarkistusta nopeasti esitettynä varmasti kahdenkeskisesti varjoesittelijöiden kanssa voidaan myös keskustella, niin ei tarvitse ehkä täällä keskustella jokaisesta pikkuyksityiskohdasta. Varjoesittelijät Cristina Gutiérrez ensin. A mí hay una... Katsotaanpas. Ensinnäkin ryhmät ovat tehneet hyvää työtä. Olemme sopineet monista asioista. Ja siinä mielessä on sanottava, että tunsin olevani koko niin ja näyttää siltä, että suurelta osin minun ehdotukset voidaan hyväksyä. Tästä osoituksena on myös se, että useita tarkistuksia allekirjoitamme yhdessä. Mitkä ovat minusta kaikkein tärkeimpiä sieltä tässä? Ensin, ensin puhun huonoista, sitten hyvistä asioista. Näyttää siltä, että tällä direktiivillä ei pyritä juurikaan mitään muuttamaan, aika vähän muuttamaan, mutta pitkällä aikavälillä palataan siihen, kuinka valtava taakka on näillä vaikutusten arvioinnilla. Euroopassa kehitetään valtavaa byrokratiaa, joka blokkeuttaa monia hankkeita ja aloitteita, jotka ovat todella kiinnostavia sinänsä, mutta emme käsitä sitä, että ei tarvita enempää arvio, vaikutusten arviointia. Minun periaatteena siis on ollut se, että haetaan paljon lisää yksinkertaistamista ja standardointia. Yksinkertaistamista siksi, että olen sitä mieltä, että se on se akseli, joka on myös Eurooppa 2020 strategiassa yksinkertaistamisesta on jo olemassa direktiiviä. Olen aika yllättänyt, että tässä dokumentissa ei puhuta yksinkertaistamisesta. Semähän voisi olla hyvin yksinkertaista. Byrokraattisella tasolla voitaisiin poistaa turhia raportteja ja antaa lyhyempiä aikoja. Usein kun liikaa pyydetään kannanottoja hallitukselta näin vain pirstaututaan, pirstoloidutaan markkinoita yksinkertaistamisen määritelmästä on tehty tarkistus. Meillä on tarpeeksi lainsäädäntöä jo siitä, että jäsenvaltiot, no jäsenvaltiot tähän lyhty, ryhtyisivät. Näyttää siltä, että liitteessä on joskus aiheita, joiden ei, jotka ei tarvitsisi vaikutusten arviointia. Esimerkiksi elintarviketeollisuus, jos jos, jos johonkin kunnan, kuntaan halutaan tällainen perustaa, niin tarvita kaiken näköisiä vaikutusten arviointia. No sitten pitää tietenkin miettiä, mihin se voidaan panna. Kyllähän kunta sitä pitää huolen. Sitten Niin todella, kyllä tässä yksinkertaistamiselle on varaa. Sitten standardisointi. Euroopan unionilla on sisämarkkinoita hyödyttävä standardisoinnin määritelmä. Jäsenvaltiot voivat sitä soveltaa tai ei, mutta hyvä neuvo kyllä annetaan eri lainsäädännön tasoilla. Tämähän on aivan niin kuin auton rakennuksessakin. Kunhan on oikeat palat, niin voidaan ajaa missä vain. Nyt puhutaan usein aluehallinnosta ja kunnista kertomuksesta, joita he eivät edes ymmärrä, koska kyseessä on pelkkä teollisuus. Aikaisemmin puhuttiin vain biologiasta. Nyt on paljon teollisuutta, jotka ovat jo omiin ehtoihin ottaneet mukaan ympäristöystävällisyyden ja puhtauden. Nyt jos ajatellaan vaikka puhdistuslaitoksia, ne voivat olla standardisoinnin ja sitten puhutaan vain sen analysointi, mihin paikkaan tämä laitos pannaan mutta ei tarvita turhaa byrokratiaa. Varsinkin kun nämä asiat menevät ehkä pidemmälle kuin mihin näillä alueellisilla viranomaisilla on toimintavaltuuksia. Saksassa, UKssa on jo tällainen ensimmäinen skriinausvaihe, kun suuria rakennustöitä, ne voivat olla hyvinkin yksinkertaisia, joissa määritellään vain, ovatko hankkeet elinkelpoisia vai ei, ja pitäisikö etsiä vai, vaihtoehtoja. Nämä ympäristövaikutusarviot ovat joskus tuhansien sivujen pituisia. Kukaan ei niitä ehdi lukemaan eikä kukaan niitä ymmärrä. Jos haluamme pakottaa tekemään valintoja, niin on tehtävä nopea alkuarviointi. Esimerkiksi yhdistyneen kuningaskunnan moottoritiesuunnitelma etelässä sanottiin, että Siis, tai se hylättyin hyvin alkuvaiheessa, koska sitä ei haluttu. Ne, jos näin tehtäisiin, niin paljon turhaa taistelua voitaisiin välttää. Sitten aikarajat. Toisin sanoen, eivät nämä raportit voi neljää vuotta pöydällä lojua. Mm, komissio ehdottaa yhtä me vähän jotakin toista, mutta tarvitaan rajaa. Sitten tarvitaan myös sivurajoitus, koska muussa tapauksessa tämä on pelkkää ylilyöntiä ja se aiheuttaa turhaa tuhlausta. Kulttuurinen perintö. Se on aina ollut ympäristövaikutusdirektiivissä, mutta maat ovat soveltaneet niitä oman tilanteensa mukaisesti. Voisin antaa hienoja esimerkkejä siitä, kuinka sitä on sovellettu Ranskassa, Saksassa, Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossakin toisessa maissa tällaista käsitettä ei edes ole olemassa. Siksi uskomme ja ehdotamme, että ilman velvoittavaa luonnetta, ilman sitovaa luonnetta siis, komissio laatisi ohjeita, aivan kuten artiklan 6 luontotyypeistä, voisi la- laatia ohjeet näistä kriteereistä. Olemme saaneet vaan. Niin, niin komissiohan ei ole koskaan tätä kehittänyt. Tarvitaan kriteerit niin, että asiaa ymmärrettäisiin paremmin. Sitten kiinnostava asia tämä yhden luukun viranomainen. Minusta ne maat, joilla on jo yksi ele, alueellinen tai mikä tahansa elin, niin niiden olisi saatava jäädä silleen. Mutta jos on maa, joka haluaisi keskitetyn viranomaisen, niin kyllä se pitäisi olla mahdollista yksinkertaistamisen nimissä. Siksi tämä suositus keskitetystä viranomaista oli siis häilytettävä, mutta sen ei pitäisi olla sitova. Seuraava hankala asia, josta minulla on jo kokemustakin. Minä en vastustanut tämä maaperäjuttu. Sehän on käsitelty jo aikaisemmassa uudistuvien energian mietinnössä, mutta Minusta on vähän vaikutusten arviointia sellaisilla alueilla, jotka ovat lähellä jokia tai, tai jossa on maanjäristyksiä. Tuulovat kaikkialla Euroopassa osoittavat, että ei tämä ole vain eh, ilmastonmuutoksesta kiinni, vaan on rakennettu sinne, minne ei pitänyt rakentaa. Usein on tehty teitä, jotka toimivat ikään kuin patoina ja aiheuttavat myöhemmin tulvia. Joten joille pitää jättää lisä, li, riittävästi liikkumavaraa, että ne voivat ottaa kaiken veden käyttöön. No, Saksassa ollaan palauttamassa uudelleen tätä kapasiteettia joille. Muussa tapauksessa tulvavaara lisääntyy. Maanjäristysalttiilla alueilla ei ole kysymys siitä, ettei rakenneta mitään, mutta niin kuin maanjäristykset Euroopassa ja ulkopuolella ovat osoittaneet, on se, että rakentamista varten annettavat ohjeet eroavat toisistaan kovin riippuen siitä, ovatko alueet maanjäristykselle alttiita vaiko eivät. Japanissahan tällaisesta on paljon kokemusta, paljon maanjäristyksiä, mutta eivät rakennukset tuhoudu, koska ne on rakennettu oikealla tavalla. Kansalaisia on puolustettava, se on hyvä, se ei liity mitenkään maaperädirektiiviin, ei tätä pitäisi sotkea tähän. yksinkertaistaminen, helpottaminen, vähemmän byrokratiaa ja niin edelleen. Kaikki nämä ovat keskeisiä. Kiitoksia. Kiitos paljon, Kristiina Gutierrez. Kriton Arsenis, SD-ryhmän nimissä seuraavaksi. It is indeed, uh... Kiitos. Tämä lainsäädäntö on toden totta tärkeää, jota me nyt tässä hieman muutamme tällä vaalikaudella, tällä mandaatilla. Yksi päähuolemme pitäisi olla ympäristövaikutusten tekijöiden riippumattomuus, itsenäisyys. Täytyy olla varmaa, että henkilöt, jotka tekevät näitä arvioita, ovat todella riippumattomia, puolueettomia, niin että he voivat tunnistaa ongelmat ja löytää ratkaisun. On myös suljettava porsareijat, joita aina toki ei hyödynnetä, mutta joissakin tapauksissa niitä on hyödynnetty. Ja lainsäädännön täytäntöönpano näin on sitten viety harhateille. Aukkokohdat on suljettava esimerkiksi öljy- ja kasualalla tehdään ympäristövaikutusarvioita sen etsintä toimissa, mutta ympäristövaikutusarvioita ei kohdisteta tutkimukseen. Tutkimusprosesseillakin on jo usein huomattavia vaikutuksia. Eli täytyy tehdä selväksi, että on velvoite tehdä ympäristövaikutusarvio myös näissä tapauksissa. No sitten yksinkertaistaminen ja velvoitteen selkeyttäminen ja se, että suuri yleisö, ihmiset saisivat tämän tiedon helpommin käyttöönsä. Kyllä meillä olisi oltava jokaisessa jäsenvaltiossa yksi ja ainoa nettisivu. Emme me elä enää 70-80-lukua. niin, että ihmiset vain lukisivat asioista sanomalehdistä. Kyllä nyt eletään jo internet-aikakautta ja jopa internetin jälke- jälkeistä aikakautta. Eli se, mitä me teemme ympäristövaikutusarvioissa, niin täytyy kyllä välittää myös internetin kautta yhdellä sivustolla. Esittelijä mainitsi monia muitakin kysymyksiä. Minusta ajatukset on nyt nostettu käsittelyyn ja varsin yksityiskohtainen katsaus on nyt meille tässä esitelty. Vielä kerran haluan onnitella esittelijää erinomaisesta työstä ja omistautumisesta tälle aiheelle. Toivon hyvää yhteistyötä kaikilta osapuolilta. Kiitos. Dank. Als nächstes hat das Wort Frau. Kiitos. Sitten vihreiden edustaja Veje, olkaa hyvä. Merci, madame. Kiitoksia puheenjohtaja. Menen nyt asian ytimeen. Täällä on jo paljon asioita sanottu. Minäkin haluaisin jälleen kerran kiittää esittelijää, herra Zanonia, laadukkaasta työstä. Haluaisin kiittää häntä myös hänen halustaan tehdä työtä kaikkien osapuolten kanssa, kun tarkistetaan tätä direktiiviä, joka koskee ympäristövaikutusten arviointia. Hän on ollut hyvin päättäväinen ja halukas löytämään kompromisseja, jotka voisivat kaikkia tyydyttää ja joiden avulla voidaan todella päästä eteenpäin ja paikata porsanreijat sääntelyssä ja säännöissä. Tällä hetkellä tämähän on direktiivin tarkistuksen tarkoitus. Tarkistuksia on tehty paljon. Esittelijä niihin viittasi. Tarkistuksien joukossa on joitakin, jotka ovat rakentavia. Haluaisin kuitenkin tässä vaiheessa esittää pahoittelini siitä, että tietyt tarkistukset on tehty ainoastaan sillä ajatuksella, että vähennetään lainsäädännön merkitystä en tiedä, onko tämä ollut todellinen pyrkimys, mutta jos ne hyväksyttäisiin, niin kävisi jopa niin, että mm, joutuisimme taaksepäin tällä alalla verrattuna nykyiseen lainsäädännön tilaan. Haluaisin muistuttaa siitä, että selkeän menettelyn hyöty, jossa huomioidaan kaikki ympäristö- vaatimukset, niin hyötyhän on juuri se, että taataan vastuuviranomaisille mahdollisuus tehdä mahdollisimman tasapainoinen valinta ja taata oikeusvarmuus mahdollisia oikeusjuttuja vastaan jatkossa. Voidaan myös taata näin avoimuus. Ja aivan kuten esittelijä muistutti, josta kollegatkin puhuivat, tarkoituksena on pyrkiä tar- näihin 2020 strategiatavoitteisiin, joihin kuuluu myös ympäristön suojelu ja ilmastonmuutoksen torjuminen ja luonnon monimuotoisuuden vähenemisen torjuminen. Mikä olisi pahempi kuin se, että olemassa olevia sääntöjä vielä heikennettäisiin, kun ajatellaan millaisessa ekologisessa kriisissä olemme? kunnianhimoinen tavoite on säilytettävä tässäkin tekstissä ja tästä syystä tarkistukset, joita tai kompromissitarkistukset, joita esittelijä on tehnyt, niin vihreiden ryhmästä voimme niitä kyllä tukea. Haluaisin vielä korostaa asia, joka on meille erityisen tärkeä. Mikäli nyt komission esittämää tekstiä heikennetään, se merkitsisi erityisen kielteistä viestiä kun ajatellaan neuvotteluja neuvoston kanssa jatkossa. Ja erityisen kielteisiä seurauksia myös kansalaisille ja kaikille Euroopan unionin tai toimijoille ja talouden toimijoille, kun pyritään e, kohti kestävää vihreitä taloutta. Siitä on käyty paljon keskusteluja tässä parlamentissa vaalikauden alusta alkaen. Jos nyt pannaan pakki päälle tässä, niin, niin vaarana on, että meihin kohdistuva luottamus heikkenisi. Meidän on tärkeää tukea esittelijää kunnianhimoisessa tekstissä, että saamme kunnianhimoisen kannan parlamentille. Teemme työtä edelleen ja me pyrimme löytämään kompromisseja niin, että muistamme sen tärkeän asian, että tämän lainsäädännön merkitys ja tavoitteet kunnolla säilytetään ja siitä muistutetaan, koska tämähän on Tämähän on muuten ympäristövaliokunta eikä teollisuusvaliokunta. Tarkoituksena on, että meillä on yhdennetty ympäristö seikkojen huomioiminen, kun tehdään valintoja infrastruktuurin ja talouden toiminnan osalta. Joten herra Zanoni, voitte kyllä luottaa meidän tukeemme, jotta työnne tuloksesta sitten heijastuu Euroopan parlamentin mahdollisimman korkeat ja kunnianhimoiset tavoitteet. Paljon kiitoksia myös siitä, että muistutitte, että olemme ympäristövaliokunnassa kuitenkin voimme laajemminkin katsoa aiheitamme. Struan Stevenson on seuraava puhuja. Much, Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin myöskin kiittää esittelijä Sanonia. Hän on ottanut kaikki varjoesittelijät hyvin yhteistyöhön mukaan tämän tärkeä aihe ja olin kyllä yllättynyt siitä, että tarkistuksia oli niin paljon, koska yhdessä ensimmäisessä toukokuisessa kokouksessa kaikki varjoesittelijät tuntuivat tukevan edustaja Sanonin ehdottamaa tietä, joten on ällistyttävää, että meillä on nyt yli 500 tarkistusta. Mutta minä olen kyllä syyllinen siihen, että olen itsekin näitä tarkistuksia tehnyt kuten esittelijä sanoi. Toivon, että tarkistukseni heijastelevat sitä, että tämä direktiiviehdotus ja asetusehdotus minun tarkistusteni kautta pyritään saman aikaan tiettyä joustoa. Eikä tämä, puheenjohtaja, ole pyrkimys heikentämään komission ehdotusta. Tässä tunnustusta annetaan sille tosiasialle, että kun budjetit ovat tiukoilla, emme voi vaatia lisää byrokratiaa jäsenvaltioilta, vaan meidän on tarjottava jouston mahdollisuuksia. Minä täysin puollan tiukkaa valvontaa tässä yhteydessä, tiukkaa toimia. Mutta joustosta on myös pidettävä kiinni jäsenvaltioiden nimissä. Koordinointu arviointi vaikutusten arvioinnista on tärkeä. Ja minä olen pyrkinyt ottamaan huomioon nämä kaikki seikat. Minä tuen tuota yhden luukun järjestelmää. Jälleen sen pitäisi olla riippuvaista siitä, miten suunnittelu hoituu eri jäsenvaltioissa. Mitä tarpeellisuuden selvitykseen screening-prosessin prosessin tulee olen komission kanssa sitä mieltä, että ympäristövaikutusten arvioita pitäisi pyytää ainoastaan silloin, kun oletetaan, että on merkittävää ympäristövaikutusta, mutta on vältettävä tilanne, jossa tarpeellisuuden selvitys on liian kattava. Ei pitäisi joutua tekemään ympäristövaikutusten arviointia, että tiedetään tarvitaanko sellainen. Tuo kuuden kuukauden määräaika tarpeellisen selvitykselle on suhteettoman pitkä tässä prosessin vaiheessa. Sitten tuo raja, sisällön rajaaminen pakollisena. Haluan, että huolehditaan siitä, että otetaan huomioon kaikkien ehdotettujen hankkeiden merkittävät ympäristövaatimukset, mutta ei voida vaatia – spesifistä tietoa vaihtoehdoista, joista ei ole minkäänlaista erityisosaamista tai valvontamahdollisuuksia. Näin komissio tuntuu esittävän. Asiantuntijoiden akkreditointi, johon esittelijä puuttuu, on tärkeä osa uutta ehdotusta. On pyrittävä huolehtimaan siitä, että kaikki ympäristövaikutusten arviot tehdään sellaisten ihmisten toimesta, jotka tietävät, mitä tekevät. Siksi haluaisin tuo pätevä ja teknisesti osaava, mieluummin kuin akkreditoitu. Minä pelkään, että tuo akkreditointivaatimus ei välttämättä takaa ympäristöarviointien laatua. Ja akkreditointiprosessi varmasti vaihtelisi jäsenvaltioista toiseen. Ja tuo sinänsä jo voisi johtaa epäreiluihin toimintaympäristöön. Olen tehnyt myös tarkistuksia, joiden kautta pyritään saamaan parempi julkinen osallistuminen. Toivoisin, että ymmärrettäisiin paremmin, että kielteiset ympäristövaikutukset vaikuttavat kielteisesti talon omistajien omaisuuteen, jotka asuvat lähellä näitä hankkeita. Tämä on kysymys, johon ei koskaan ole puututtu kunnolla, ei kansallisessa eikä EU-lainsäädännössä, mutta tämä on vakava ongelma. Voin kertoa, että se on ongelma, joka päätyy omassa vaalipiirissäni pöydälleni hyvinkin usein. Kompromissitarkistuksista. Minua puheenjohtaja kovasti huolestuttaa se, että tuulimyllyjen rakentaminen tu- of turvesoille toteutuu ja tästä vapautuu hiilidioksidipäästöjä. Toivoisin, että tämä ratkaisi, kun puhutaan maaperäkysymyksistä. Omalta hallitukseltani olen ymmärtänyt, että turvetta ei nähdä maaperänä vaan mineraalina. Pyytäisin nyt, että komissio selvittäisi tätä kysymystä. Jos turvetta ei kateta tuon maaperän kautta, niin vaan pitää erikseen mainita, niin en ole nyt varma, onko mahdollista tehdä enää kompromissiin suullista tarkistusta. Tarvitsisin vähän lisäselvyyttä tähän, tähän suuntaan. Kiitos edustaja Sanoni jälleen. Kiitos kaikille varjoesittelijöille. Yhteistyö on syynyt mallikkaasti. Ja toivottavasti valiokunnasta löytyy tukea minun tarkistukselleni, jotta tämä olisi selkeämpi teksti, joka paremmin suojelisi ympäristöä, joka meillä on niin arvokas. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Näin kuulimme varjoesittelijät, läsnäolijat ainakin. Minulla on vielä neljä puheenvuoropyyntöä. Jos on vielä aikaa, minäkin haluaisin käyttää puheenvuoron, mutta kun kello on jo aika paljon, meidän pitäisi kyllä vähän itsekin rajoittaa aikaamme. Puheaikaa kolme minuuttia. Ehkä Karl-Heinz Florens on seuraava puhuja. Er Minä puhuisin mielelläni lyhyesti, kun paljon on jo sanottu. Kristina Gutierrez sanoi, että yksinkertaisuutta, kaivataan vähemmän byrokratiaa ja lisäarvoa. Minä haluaisin muistuttaa siitä, että on tehty kuuleminen 1400 kannanottoa, puolet tulee omasta maastani ja kysymys kuuluu kai nyt miksi niin, että omassa maassani juuri haittammeko tässä omaa toimintaamme, kun kyse on kai siitä, että suurimmat täytäntöönpano-ongelmat, sopeuttamisongelmat liittyvät omaan maahani. Voidaanko kaikki nyt saada samanlaiseksi EU-tasolla ja yksinkertaistuvatko asiat, niin se, että Saksassa on niin paljon ongelmia, on asia, johon ehkä voidaan kiinnittää huomiota, mutta minä ainakin olin huolestunut siitä, että ympäristövaikutusten arviointi hän on tavallaan tällainen rakenne, jonka varaan varassa tutkitaan muutamia seikkoja, sitten jotain lisää tarpeen mukaan. Voidaanko tämä nyt hoitaa EU-tasolle. Minä kyllä mielelläni jättäisin tähän nyt vähän joustovaraa. Tietenkin yhteiset tavoitteet pitää sisällyttää, ei siinä ole kysymystäkään. Mitä asiantuntijoihin tulee? Suhtaudun hyvin skeptisesti. Omassa maassani on erityislaitoksia, teollisuus, kemian teollisuus, autoteollisuus, no kaikki samassa tietenkin näin, mutta se, että jokaista kemian laitosta varten tarvitaan erillinen asiantuntija, onkohan se todella tarpeen. Uskoisin, että viranomaiset, laitosten rakentajat, asiantuntijat, yliopistot pystyvät paremmin huolehtimaan ympäristövaikutuksen arvioinnista mahdollisesti yhdessä. Eli tällainen yleinen ajatus, että kaikki olkoon kaikkialla samoin, on mielestäni vähän epäilyttävä. Mitä sitten tuo vaihtoehtoiseen vaikutusten arvioimiseen tulee. Jos haluaisin hiilivoimalan esimerkiksi rahoittaa, ra- rakentaa, anteeksi, enkä tietenkään nyt pitäisi sitä niin hyvänä, mutta tarvitseeko siinä nyt arvioida, sopisikohan tuohon nyt tuulivoimalla sen sijaan, jos tähän lähdetään, niin, niin olemme kaikki konkurssikypsinä. Eli jos on olemassa vaihtoehto, jos se tuntuu järkevältä, niin ihan hyvä, mutta pitääkö sitä nyt täältä säädellä? Se ei mielestä nyt ihan oikein sovi. Minulla ei tässä valtavasti vielä kommentteja, mutta älykkäät kollegat ovat kaiken jo maininneet. Joten puheenjohtaja, lopetan tähän. Kiitos oikein paljon, Karl Heinz. Florence François Grostet. Kiitos puheenjohtaja. kenties sanani ovat hiukan tiukkoja, mutta minä olen kyllä syvästi huolissani tästä komission ehdotuksesta. Meillä on 2009 vuodelta direktiivi, jota ei ole siirretty tietysti jäsenvaltiossa vielä kansalliseen lainsäädäntöönkään, ja uudestaan sitten ehdotetaan uutta tekstiä. Miten tässä oikein selviytyy? Pitäisi ryhtyä valvomaan direktiivien siirtämistä kansalliseen lainsäädäntöön ennen kuin sitten uusia lisätään. Toki komissio ehdottaa, että laaditaan teksti, joka ei olisi näin raskas, olisi selkeämpi ja yksinkertaisempi, mutta aivan suoraan sanottuna näin ei kyllä ole. Tavoitteeseen ei päästä, kun otetaan huomioon pituus, raskaus, täytäntöönpanokustannukset. Tästä muutama esimerkki. Jos katsomme tekstiä täsmällisesti, niin havaitsemme, että jos tekstiä täytäntöön pannaan, niin sitten kustannukset lisääntyvät 40-60 prosentilla. Onko oikea aika toteuttaa tällaista hanketta, kun kyse on unionin alueesta? No sitten screening-menettely, tarpeellisuusselvitys. Voidaan esittää kysymys, mitä tarkoittaa velvoite toteuttaa vaikutusarvio siitä, pitääkö sitten tehdä tämä varsinainen ympäristövaikutusarviointi. Kun katsomme tekstiä ja sen liitteitä, niin toteamme, että tämä nyt on aivan äh, väärin harhaanjohtavaa. No sitten määräajat. Ne ovat liian äh, kaukana. Ikään kuin nämä aikataulutukset olisivat järkeviä, mutta kyllä tässä edetään liian hitaasti. Ei tällä päästä tavoitteisiin niin, että olisi jokaisessa vaiheessa selkeät määräajat, jotta viivästystä ei tapahdu investointipäätöksissä eikä synny ylimääräisiä kustannuksia. Kysehän on investointihankkeista, laitoksista, varustuksesta, sanotaan, että tarvitaan järkeviä määräaikoja. Ei tämä ole mahdollista. Täytyy olla äärimmäisen täsmällinen menettely jokaisessa vaiheessa. No sitten biodiversiteetin määritelmä. Tämäkin on aivan liian epäselvä. Toisaalta sanotaan, että flora ja fauna. No entäpä sitten merentakaiset alueet? Meillähän on Ranskalla merentakaisia alueita, joilla ei edes tiedetä, mitä biodiversiteetti kaiken kaikkiaan merkitsee. Ei tunneta kaikkia mahdollisia lajeja. Miten tässä tapauksessa toimitaan? Koko hanke pysäytetään, investoinnit pysäytetään, eikä tehdä enää yhtikäs mitään. Eihän tämä ole mahdollista. No sitten äh, kirsikkana kakun päällä ympäristön tila, nykytila, jos hanketta ei toteutettaisi. Eihän tällaista voida toteuttaa. Mitkä ovat sitten vaikutukset ympäristöön, jos ei ole hankkeen äh, toteutusta lainkaan? Nämä esimerkit kerroin teille sen, sen havainnollistamiseksi, että tämä hanke on aivan epäonnistunut. No sitten kaikkien hankkeiden toteuttajien pitäisi käynnistää äh, arviointi jo ennen kuin tämä uusi direktiivi on muutettu. Tällainen toimi varmasti pysäyttäisi suurimman osan hankkeista ja kaikki pitäisi aloittaa alusta tyhjältä pöydältä. Tämä teksti on minusta teknoratian pahin ilmentymä. PK-yritykset, kansalaiset eivät enää voi tällaista suvaita. Meiltä ei, odo, o, ei odoteta saavan tällaisia mahdottomia rajoituksia. Me haluamme näkyvyyttä. Me olemme totta kai ympäristön vaikutusarvioista kaikki samaa mieltä, mutta meiltä halutaan näkyvyyttä, selkeyttä, kannustimia investoinneille eikä mitään ristiriitaisuuksia. Tällainen teksti aiheuttaa epätoivoa, epäselvyyttä myös alueellisesti. Siellä syntyy valtavaa hallinnollista byrokraattista taakkaa. Kiitos. Kiitos, Karl Schlüter. Jag vill säga att... Ähm... Kiitos. Minä haluaisin sanoa, että mitä edustaja Grostet on mieltä. Jos osoittautuu, että siellä missä jotain rakennetaan, niin on tietty uniikki laji josta löytyisi lääke syöpään. Ja se tapettiin, koska ympäristövaikutusten arviointia ei tehty ensin. Meidän on muistettava, että syöpälääkkeistä moderneimmat usein tulevat villeistä lajekkeista. Ja jos ei edes tutkita sitä, mitä siellä on, ennen kuin alue tuhotaan, voidaan menettää tärkeitä arvoja. Suurin osa on täällä jo sanottu, siksi haluaisin tuoda esiin muutaman vihreiden tarkistuksista. Mielestäni ei ole oikein, että ei edes tehdä vaikutusten arviointia sotilaallisten investointien yhteydessä. Ne ovat usein hyvin tärkeitä, usein ne toteutetaan, mutta jos emme edes tiedä, mitä tuhoamme, jos emme edes tiedä, mitä vaihtoehtoisia malleja olisi, tuhoamme jotain turhaan sotilastoimien eteen. Toinen tärkeä vihreä tarkistus on tuollainen peruslinja. Tuo vesisäädötyskeskustelu toi julki sen, että halutaan tietää, miltä perusarvot näyttivät eri raskasmetallien ja mineraalien osalta, jotta tiedetään, mitä muutoksia syntyy, kun hanke lähtee liikkeelle. Tämähän luo pohjan sille, että voidaan saada korvauksia, jos tuhotaan jotain enemmän kuin mitä on ajateltu alun perin. Lopulta on hyvin tärkeää, että vaihtoehtoiset skenaariot otetaan huomioon. Nykypäivän lainsäädännön mukaan on jo velvollisuus arvioida nolla vaihtoehtoa. Omasta maastani on paljon esimerkkiä myös muista maista siitä, että kiitos sen, että tutkittiin vaihtoehtoisia linjoja, mihin vedettäisiin rautatiet tai tiet, ja näin minimoidaan haittavaikutus ympäristöön. Eli vaihtoehtojen selvittäminen on kyllä tärkeä osa Euroopan taloutta ja ympäristöä ajatellen. Miksi heitetään rahaa hukkaan tuhoamalla tärkeitä luonnonarvoja, joita sitten uudistetaan, palautetaan entisen muotoon verovaroin? Kiitos. Kiitos. Viimeisenä tällä kierroksella Holger Kramer. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minäkin voin puhua melko lyhyesti. Minulla on monia samoja varaamia kuin Karl-Heinz Florentsilla ja edustaja Grostetilla, jotka innokkaasti esittivät kantojan ympäristö, vaikutusten arviointi toteutuu joissain maissa melko hyvin. Tulen samasta jäsenvaltiosta kuin Karl-Heinz Florence. Siellä hyvin tarkkaan pyritään toteuttamaan ympäristövaikutusten arviointia lainsäädännön mukaan, mutta myös sielläkin, kun täytäntöönpano on hyvää, käytäntö osoittaa, miten hankalaa se on. Mielestäni olisi ehkä ollut parempi sen sijaan, että nyt lähdetään laajentamaan ympäristövaikutusten arviointia. Huolehdittaisiin siitä, että täytäntöönpano toteutuu paremmin. Korjataan silloin, kun puutteita on tällä hetkellä. Se, mitä komissio nyt ehdottaa, on ihan oikea-aikaista. Meillä on Euroopan unioni, joka on suurissa talousvaikeuksissa. Kysehän ele siitä, että otetaan takapakkia ympäristölainsäädännön osalta. Tämä on käsitetty ehkä väärin. Nyt on vain väärä hetki ympäristövaikutusten arviointien yhteydessä tehdä ehdotuksia, jotka eivät faktisesti tee ehkä toivottavia muutoksia, jos ajatellaan, mitä lupamenettelyissä kaivataan. Ympäristövaikutusten arviointi tarkoittaa sitä, että ennalta arvioidaan jotain, jota, joka koskee hanketta, joka toteutetaan myöhemmin. Siellähän on sitten omat vaatimuksensa teollisuuden päästödirektiivit, luontotyyppidirektiivit, monet muut ovat siellä jo voimassa. Ympäristövaikutusten arviointi – ei tee tyhjäksi sitä, mikä lupamenettelyssä on vielä tulossa. Tämä on nähtävä komission ehdotuksen yhteydessä. Minä en nyt oikein ymmärrä, mikä komission ajatus on, kuten edustaja Grostet ja Karl-Heinz Florence esittivät. Eli viranomaiset joutuvat päättämään vaihtoehtoisesta projektista. Joku haluaa jotain rakentaa, voimalaitos esitettiin täällä esimerkkinä, on muitakin esimerkkejä. Eli nyky komission ehdotuksen pohjalta viranomainen voi sanoa, että te ette voi rakentaa tuota, teidän pitää rakentaa jotain ihan muuta. Tässä ohjallaan kyllä aivan liian voimakkaasti yrittäjien vapautta. Ei ympäristöpolitiikka näin voida ajaa. Perus lähtökohta, nollatoimet, siis että hankkeiden toteuttajan on osoitettava, miten vaikuttaa se, että ei toteuteta tätä hanketta. Tämä on nyt aivan älytöntä, miten tämä käytännössä toteutuisi. Tässä mennään ihan liian pitkälle. Toivon, että kompromissit, joita en kaikkia yksityiskohtaisesti ole pystynyt vielä lukemaan, puuttuvat myöskin tähän ongelmaan. Mielestäni se, mitä nyt komissiosta on esitetty, on aivan muuta kuin hyvää ympäristön suojelua. Tässä pitää olla nyt tarkkana, että käytännössä vaikutukset ovat sellaiset kuin toivotaan. Se, että sanotaan, että tarvitaan hyvä ympäristön vaikutusten arviointi, laajentaa sen soveltamisella ja samalla sanotaan, että vähemmän byrokratiaa tämä ei ole nyt mitenkään yhdistettävissä. Ympäristön vaikutusten arvioinnin pitää lopulta olla sellainen, joka ylläpitää status quo tällä hetkellä – laajentamiselle ei ole oikein perusteita, ainakaan asiaperusteita. Mielestäni tämän lainsäädännön hyväksyntäkään ei lisäänny, jos hyväksytään komission tekemä ehdotus. Niin, kiitos oikein paljon. Minä voin nyt ihan lyhyesti käyttää oman puheenvuoroni. Täällä on jo tuotu esiin tätä skeptisyyttä. Karl-Heinz Florence teki näin Holger Kramer myös Saksan kannalta ja François Grostet Ranskan kannalta. Tämä kuulostaa niin hienolta, vähemmän byrokratiaa, mutta kuitenkin halutaan ihan pikku seikkojakin yksityiskohtia lähteä sääntelemään. Miten ylipäätään voidaan saada jonkinlainen lupa tai avata jonkinlainen mahdollisuus sille, että jotain voidaan toteuttaa, jotain rakentaa. Ei ole kyse ainoastaan teistä, moottoriteistä, rautateistä tai junista jotka on rakennettava, tai taloja. Kysy on myöskin uusista sähkölinjoista, miten ylipäätään voidaan saada jotain päätökseen, jonkinlainen mahdollisuus ylipäätään huolehtia ympäristövaikutusten arvioinnista tässä yhteydessä. Ja sinne harkintaan pitää vielä kaikkia muitakin seikkoja ottaa. Meillä kotona oikeastaan näin asian niin, että kaikki nämä asetukset ja direktiivit otetaan estämistarkoitukseen oikeastaan. Eli jos ei tämä onnistu suojelemalla lintuja, niin etsitään joku muu direktiivi, jotta voidaan estää tämä ja tuo tien rakentaminen, ehkä omalta alueelta, niin sillä rakennushanke on tuttu. Holger Kramer, olisin toivonut, että arvioitaisiin myös sitä, mitä tapahtuu, jos tätä siltaa ei rakenneta. Se olisi ollut silloin aikanaan hyvä mutta teetimme tämän tutkimuksen sitten itse. Niin ei voida vaatia kaikkea ja sitten puhua siitä, että byrokratia puretaan. Selkeä menettely, selkeä hyväksyntäaika ovat minulle tärkeitä tehdä päätöksiä eikä estää päätöksentekoa. Ja sitten lopuksi, kun tulen maatalouden alalta ja näen, miten maata nyt käytetään, niin me olen todella surullinen Kukaan ei ajattele sitä, että tärkeää maatalousala tai turpeesta tässä puhuttiin, mutta tärkeä viljelysala tulee myöskin näin käyttöön. Sekin on otettava huomioon huolenaiheena. Tiedän, että olen tuonut nyt lisää seikan tämän keskusteluun. Toivon, että komissio järkevällä tapaa voi esittelijän kanssa saada päätöksen tämän keskustelun. Herra Kremlis, komissiosta. Olkaa hyvä. Thank you, Madam uh, Chair. Let me remind you... Kiitos puheenjohtaja. Muistuttaisin lyhyesti ehdotuksen tavoitteista. Niitä on oikeastaan kaksi. Ensinnäkin parasta ympäristövaikutusarvioinnin laatua ja toiseksi virtaviivaistaa prosessia. Kaikki elementit, jotka sisältyvät hallintotaakkaan, kustannuksiin ja sitten nämä yksinkertaistamiselementit olivat mukana keskusteluissa, joita komissio on käynyt tämän ehdotuksen taustalla. Te olette tietoisia siitä, miten Euroopan parlamentti asian on suhtautunut. Olette vahvistaneet meidän hankkeemme tarpeen. Meillä on siis nämä kaksi keskeistä tavoitetta, jotka sisältävät elementtejä, jotka täydentävät toinen toistaan. Ja ne ovat keskeisiä tässä kontekstissa, kun pyrimme parantamaan ja virtaviivaistamaan prosessia. Olemme käsitelleet huolellisesti tehtyjä tarkistuksia, ryhmitelleet ne kahteen ryhmään – ja puheenvuorossani käsittelen näitä kahta ryhmää. Ensimmäinen kategoria kattaa tarkistukset, jotka voisivat parantaa ja vahvistaa tekemämme ehdotusta ja tukevat myös ehdotuksen tavoitteita. Näin ollen olemme, suhtaudumme myönteisesti näihin tarkistuksiin. Ne liittyvät käsitteeseen, yvarvioinnin suhteen, aikataulutukseen ja johdantosan kappaleisiin kun ajattelemme niitä perusteluita, joita on tiettyjen määräysten taustalla. Toinen kategoria sisältää tarkistukset, joita on ehdotettu, jotka toki pääsevät tavoitteisiin, mutta jotka vielä vaativat lisäkeskusteluja, jotta voimme tiettyjä tekijöitä selkeyttää. Tässä viittaisin esimerkkiin, jonka esittelijä Zanonikin otti esille, purkutyöt voivat olla osa hanketta. Näin ollen niitä pitäisi arvioida yhdessä kyseisen hankkeen kanssa, tietysti hankkeen kategoriasta riippuen. Tällainen voi olla myös itsenäinen hanke, esimerkiksi niin, että puretaan vanha neuvostotyyppinen rakennus ja halutaankin rakentaa kaupunkialueelle uutta vihreämpää ympäristöä. Zanoni mainitsi tämän tyyppisen hankkeen ja, ja se tulisi hyvä arvioinnin puitteisiin. Sitten on tarkistuksia, jotka rajoittavat poikkeusmahdollisuuksia. 132, 133 ja 160 ovat tällaisia. Toki Tunnemme sympatiaa standardointiehdotusten osalta. Tällainen on tarkistus 189. Tähän täytyy vielä lisätä se, että standardointi voisi olla tervetullutta silloin, kun se on relevanttia. No sitten asiantuntijoiden akkreditointi. Sana akkreditointi ei ole yksimielisesti hyväksytty käsite. Tämän me tiedämme. Voisi ajatella, että puhuttaisiin riippumattomista asiantuntijoista, jotka ovat teknisesti päteviä tähän tehtävään. Me haluamme sitä, että saamme riippumatonta asiantuntijuutta, tietotaitoa äh, hankkeen toteuttajan tueksi. Tämä on yksi elementti. Ja toinen elementti on se, että saamme samaa asiantuntijuutta kuin mitä löytyy toimivaltaisesta viranomaisesta. Näin voisimme parantaa tehtävän työn laatua sekä hankkeen, hankkeen toteuttajan taholla että myös toimivaltaisen viranomaisen taholla. Näin uskon, että oikeanlainen sanamuoto löytyy, jotta pääsemme siihen tavoitteeseen, johon kaikki tarkistukset tältä osin pyrkivät. Kolmas kategoria koostuu tarkistuksista, jotka menevät pidemmälle kuin komission ehdotus. Ne joko viittaavat sellaisiin määräyksiin, joita komission ehdotuksessa ei kateta, tai sitten ne kaventavat komission ehdotuksen alaa. Nämä ovat luonnollisesti vaikeita hyväksyttäviä komissiossa. Ilmastonmuutos, katastrofiriskit ja niin edelleen, nämä ovat tärkeitä asioita ja aivan lyhykäisesti näistä. Kun viittaamme faunaan ja floraan, niin ajattelemme tässä äh, Habitat-direktiiviä. Biodiversiteetti on kuitenkin laajempi käsite. Ranskassa arvioidaan biodiversiteettiä, eli kyllä on olemassa jo Ranskassakin lainsäädäntöä. Tämä edustaja Krostetille tiedoksi. Ranskassa on jo lainsäädäntöä Ranskan lainsäädännön pohjalta, jota siis tehdään biodiversiteetin arviointien osalta. No sitten ilmastokysymykseen. Edustaja Zanoni viittasi siihen, kuinka monimutkaista on arvioida hankkeen vaikutuksia, vaikutuksia, jotka voivat johtaa ilmastonmuutokseen. Tässä me emme puhu pelkästään paikallisesta ilmastosta, vaan kyllä hankkeella on myös laajempiakin vaikutuksia Ilmastonmuutoshan on globaali ilmiö. Tämä pitäisi huomioida nimenomaan arvioinnin sisällön rajaamisen yhteydessä. Sisällön rajaaminen on keskeisen tärkeää. Se auttaa hankkeen toteuttajaa arvioimaan sitä, mitä todella vaaditaan, kun arvioidaan vaikutuksia biodiversiteettiin, ilmastonmuutokseen, katastrofialttiuteen. alttiuteen voi olla, että arvioinnin sisältö ei olekaan kovin laaja, koska vaikutukset ovat varsin rajallisia. Näin ollen arvioinnin sisällön rajaaminen voi olla hyvä väline myös hankkeen toteuttajan käytössä ja se voi myös yksinkertaistaa menettelyä niin, että lisätyötä vältetään ja vältetään sitä, että pallotellaan näitä tehtäviä viranomaisen ja toteuttajan välillä – Tämä voi viivys, viivästyttää hanketta ja lisätä kustannuksia. No sitten yhden luukun periaate, yhden luvan periaate. Tässä viittaisin yleisimminkin äh, tähän arvioinnin sisällön rajaamiseen. Kun ajatellaan ympäristövaikutus arvio lainsäädäntöä ja suuntaviivoja, joita meillä on yhteisten, yhteisen edun hankkeiden arvioinnille. Ensinnäkin pakollinen arvioinnin sisällön rajaaminen, pakollinen yhden luvan järjestelmä ja pakollinen toimivaltainen viranomainen. Tämähän on jo osa olemassa olevaa lainsäädäntöä, mukaan luettuna ympäristöalan lainsäädäntö. Meillä on jo asetus, joka on osa jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Kyse on nyt virtaviivaistamisesta, joka on myös osa EU 2020 hanketta. Ja komission tarkoituksena oli nopeuttaa hyväksyntää ja ympäristövaikutusarvioita koordinoidusti, yhteisesti, silloin kun kyse on yhteisen eh, edun, yhteisen hyvän nimissä toteutettavista hankkeista. Esimerkiksi Saksassa, Itävallassa ja Puolassa ihan näin kolme jäsenvaltiota mainitakseni vain, meillä on jo käytössä yhteinen pakollinen menettely, eli tällainen yksi yhden luukun lupamenettely on jo osa lainsäädäntöä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat menneet pidemmälle kuin ne vaatimukset, joita direktiiviin sisältyy. Mainitsin arvioinnin sisällön rajaamisen, niin sanotun scopingin siitä pitäisi tehdä pakollista. Jos se on vapaaehtoista, niin sitten valitaan mitä halutaan. Toimitaan ala kart lähestymistavan mukaan. Tässä selkeytetään kaik- mitä, mitä kaikkia ympäristötietoja täytyy kerätä myös monimutkaisemmista aiheista, esimerkiksi biodiversiteetistä, ilmastonmuutoksesta ja niin edelleen. Mutta se selkeyttää myös sitä menettelyä, jota on noudatettava. Meidän ehdotuksemme on se, että ei olisi pelkästään pakollinen koordinoitu yhteinen menettely, vaan olisi mahdollista toteuttaa myös yhteinen ja koordinoitu arvio. Esimerkiksi ympäristövaikutusarvioissa voisi olla äh, yhdistyneenä habitat-arvio, tai sitten joku, joku muu, vaikkapa vesipuitedirektiivi, CVSO, taikka mikä nyt sitten kyseeseen tuleekin. Vaihtoehdot ovat tärkeitä. Edustaja Florence on valitettavasti lähtenyt. Viittaamme järkeviin vaihtoehtoiden, vaihtoehtoihin tapauskohtaisesti. Välttämättä hankkeen toteuttaja ei toteuta jotakin vaihtoehtoista hanketta, jos vaikkapa toteuttajalle todetaan, että ei tätä investointia nyt voida toteuttaa. No sitten liuskekaasu kysymys. Se ei ollut erotuksessa katettuna. Tässä on aiheita, joita on käsiteltävä esimerkiksi silloin, kun käytetään vesisärötystä. Totta kai tämä riippuu käytettävästä teknologiasta ja tarvitaan vielä lisätyötä, jotta voimme selkeyttää sen, mitä pitäisi tähän sisällyttää, mutta toteaisin tässä yhteydessä, että olemme avoimia sen suhteen, mitä lainsäätäjät sitten haluavat sisällyttää tähän. No, turvekin on maaperää. Se on yhdenlaista maaperää. Kiitos. Kiitos paljon tästä puheenvuorosta. Oikeastaan aikamme on jo loppu. Ja nyt kysyn esittelijältä, haluaisiko hän ihan lyhyesti vielä kommentoida. Muuten meiltä tulkit lähtevät. Sanoni. Herra Sanoni. Sano eh, velocissimo, dico. Todella nopeasti sanon tämän heti jo tulkeille ja kiitän heitä kärsivällisyydestä. Olen kiinnostuksella kuunnellut eh, kaikkia puheenvuoroja, erityisesti pari esittelijöitä ja komission edustaja on, täytyy sanoa, että rauhoittuin tästä. On sanottava, että muiden kollegoiden puheenvuorot saivat olla oli niiden jälkeen enemmän niin Muutokset menevät oikeaan suuntaan. Tarvitsemme sääntelyä, juuri siksi, että olemme kriisissä. Täällä tarvitsemme sääntelyä, joka tuo varmuutta, rajoja, suuntaa selkeällä tavalla. Ja näin sitä voidaan myös jäsenvaltiossa helpommin toteuttaa. Haluaisin vain yhden asian lisätä kun kuulin täällä puheen, joitakin puheenvuoroja, ajattelin Italiassa tapahtuneita katastrofeja, vaikka sellaisia kaatopaikkoja, jotka ovat mm, saastuttaneet pohjavesiä ja monia mm, operaatioita, jotka ovat olleet hyvin haitallisia ja muita tapahtumia, joista on tullut kokonaisille kaupungeille vaikka tulvimista ja muita tällaisia katastrofeja, jotka johtuivat huonosta ympäristöarvioiden arvioinnista. Todella suuret kustannukset tällaisesta koituvat, sekä inhimilliset että taloudelliset kustannukset. Ja usein näitä sitten korjaillaan Euroopan varoin. Ne kollegat, jotka, jotka huolehtivat näistä prosenteista. Nämä ovat hankkeita, jotka kestävät kymmeniä ja jopa satoja vuosia, kun ajatellaan siltoja, niin varmastikin kannattaa maksaa vähän enemmän ja käyttää vähän enemmän aikaa nyt sen sijaan, että tulevaisuudessa meitä odottavat taloudelliset, täysin suhteettomat ja järjet, järjet, järkyttävät katastrofit. Meidän on tietenkin sääst, käytettävä ja ajateltava resursseja, mutta tarvitsemme sääntöjä, joilla paremmin selitetään meille, kuinka toimia, jotta vältetään tulevat ongelmat. Nyt tietenkin kuulen varjoesittelijöitä ja pyrimme pääsemään yksimielisyyteen, koska tärkeintä on saada tämä uusi sääntely voimaan. Kiitoksia. Dank, dank Kiitos paljon sydämestä. Kiitokset esittelijälle. Kiitos kaikille puhille ja tulkeille, että saimme kokoustaa näin pitkään. Näin kokous päättyy. Huomenna yhdeksältä koordinaattoreiden kokous ja kaikki me muut tapaamme kymmeneltä, että voimme jatkaa kokousta. Kiitos paljon, mukavaa iltaa.